Bien, chers collègues, si vous voulez prendre place, s'il vous plaît, nous avons déjà du retard. Käykää paikoillanne, olemme jo hieman myöhässä, lopetimme myöhässä ja aloitamme myöhässä. Olkaa ystävälliset, käykää paikoillanne. Bien, le président euh, Albertini et moi-même No niin, äh, puheenjohtaja minulla on ilo ottaa vastaan suurlähettiläs Usatskas, joka edustaa Mm, e- hän on EUn erityisedustaja EUn Afganistanin lähetystön päällikkö maaliskuusta lähtien. Hän on ensimmäinen tämän tason henkilö Lissabonin sopimuksen voimallistamisen jälkeen, joka edustaa kahta virkaa tai tointa hän, äh, mehän keskustelimme tänä aamuna tärkeistä asioista Lissabonin jälkeisen aikakauden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tilasta. Afganistanhan on todella paradoksaalinen näyttämö, koska yhtäältä siellä on jäsenvaltiot, suurin osa EUn jäsenvaltioista ovat sotilaallisesti hyvinkin sitoutuneet sinne mutta tämän yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ohella tai sen lisäksi Naton kanssa yhdessä. Sen lisäksi meillä EUlla on pieni tehtävä siellä, EUPOL-tehtävä, joka keskittyy afgaanipoliisivoimien korkean tason kouluttamiseen. EUn toiminta menee siis pidemmälle kuin mitä on turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. EU on ehkä suurin lahjoittaja, kun ajatellaan humanitaarista äh, rahoituksellista kehitysapua kaikissa eri muodoissaan. EU on laatinut strategian Afganistanille ja Pakistanille. Erittäin kunnianhimoinen toteuttaminenhan on pitkälti sitten Usachkasin vastuulla. Ja annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Chairman. On... Kiitos puheenjohtajan arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet. On ilo tulla takaisin tänne Euroopan parlamenttiin nyt edustuston johtajana ja Afganistanin EUn erityisedustajana ja tulla tänne puhumaan teille niistä haasteista, joita EUn yhteisellä turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla on Afganistanissa Lissabonin sopimuksen voimanastumisen jälkeen. Paljon on tapahtunut maaliskuun jälkeen sekä poliittisella tasolla Afganistanissa, jossa on tapahtunut kolme asiaa. Siellä on ollut Kabulin konferenssi ja eh, hiljataiset vaalit, eh, joka on johtanut siihen, että afgaanit eh, tavallaan ottavat enemmän omiin käsiinsä asioita. Ja EU:ssa on tapahtunut se, että Lissabonin sopimus on vahvistanut EUn yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Kun saavuin Kabuliin, niin silloin komission uusi edustusto ja siitä tuli EUn yhteinen delegaatio ja edustusto, ja me olemme ottaneet puheenjohtajuuden käsiimme. Aikaisemmin se oli kiertävä. Minä nyt edustan, koordinoin ja neuvottelen afgaanikumppaneiden kanssa – jäsenvaltiot töiden edistäjänä minä tapaan Kabulissa Afganin viranomaisia viikoittain ja pyrin koordinoimaan esimerkiksi kehitysprojekteja niin, että EUn läsnäolo olisi enemmän kouriin tuntuva. Minun tehtäväni on viedä eteenpäin näitä viestejä poliittisesti sekä afgaanijohtajille että kansainvälisen yhteisön edustajille. Näin tekemällä me kykenemme parantamaan EUn toimintasuunnitelman toimenpanoa ja saamaan tällä synergiaa ulkopolitiikkaan ja myös huomioimaan äh, EUn äh, turvallisuuspolitiikan äh, näkökulmat. Kaikki tämä, mitä siellä teen, se liittyy hyvin pitkälti Afganistanin turvallisuuteen ja vakauteen. On selvää, että ainoastaan koko yhteisön ja kansainvälisen yhteisön täysipainoinen osallistuminen äh, voi johtaa siihen, että äh, voidaan vastata globaaleihin ja paikallisiin uhkiin Afganistanissa. Terrorismi, äh, laittomat huumeet ja monet muut asiat ovat näitä uhkia. Minä teen paljon yhteistyötä kollegoiden ja ystävien kanssa, esimerkiksi YK erityislähettilään kanssa. Me teemme hyvin läheistä ystä, yhteistyötä ISAFin kom, eh, komentajan kanssa, samoin kuin monien muiden kansainvälisten edustajien kanssa Afganistanissa. Meillä on kaikilla erilaiset mandaatit. Me työskentelemme kuitenkin tiiminä saman tavoitteen eteen. Ja Afganin tavoite, Afganistanissa tavoite on nimenomaan se, että kolmesta viiteen kolme viiden vuoden aikana saadaan aikaan enemmän vakautta, jonka jälkeen kykenemme luovuttamaan turvallisuusasiat ja muut afgaanien omiin käsiin. Ja pystymme silloin esimerkiksi tukemaan myös heidän talouttansa niin, että siellä ei enää viljeltäisi niin paljon huumeita. Tarkoitus on saada aikaan valtiosta vakaampi ja että saadaan aikaan hyvät rakenteet sinne. NATO, ISAFin strategia yhdessä äh, Afganistanin turvallisuusjoukkojen kanssa on tukea myös EUPOLia. Ja me olemme pyrkineet rakentamaan siviilipoliisilaitosta ja äh, oikeusvaltion periaatetta. Mutta tämä on vain osa EUn sitoutumista kehittää ja vahvistaa Afganistanin omaa hallintoa. Ja esimerkiksi osallistumalla Afganistanin kansallisen poliisin rahoittamiseen ja oikeussektorin rahoittamiseen. Euroopan unioni on myös ollut mukana kehittämässä esimerkiksi poliittista ilmapiiriä Afganistanissa. Ja me olemme käyttäneet yli kahdeksan miljardia euroa kehitysyhteistyöhön Afganistanissa vuodesta 2002 lähtien ja olemme käyttäneet suurin piirtein miljardin vuosittain kehitysyhteistyöhön. EUn budjetista on keskitytty seuraaviin asioihin. Maataloussektori, oikeusvaltio ja terveyssektori. Ja olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota siihen, että voitaisiin edistää ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia. Eniten tukea annamme kansalaisjärjestöille, joiden kanssa pidämme läheistä yhteyttä yllä. Me tuemme vakautta ja pyrimme myös tukemaan naisten asemaa Afganistanissa, kuten YK-julistuksessakin keskitytään rauhanprosessiin ja naisten asemaan siinä. EU kannattaa myös alueellista yhteistyötä ja me olemme osallistuneet hyvin pitkälti myös Afganistan alueelliseen vakautusyhteistyöhön. Me olemme myös auttaneet perustamaan alueellista yhteistyökeskusta Afganistanin ulkoministeriöön. YK ja OECDn projektien yhdistämisellä pyrimme myös tukemaan esimerkiksi syntyvyyden sääntelyä ja muuta. Me myös pyrimme parempaan yhteistyöhön alueellisen poliisin tukemisessa. Maataloutta ja maaseudun kehitystä on tuettava ja me teemme tässä hyvin konkreettista työtä niin, että tarjoaisimme maanviljelijöille pitkän ajan aikavälin vakaata vaihtoehtoa unikoviljelyn sijaan. Ja pyrimme äh, myös tukemaan poliittista ilmapiiriä niin, että esimerkiksi äh, ei syntyisi enää näitä äh, terrorijoukkoja, vaan että nämäkin ihmiset haluaisivat osallistua Afganistanin rakentamiseen. Ja esimerkiksi Naton pääsihteeri Rasmussen on täällä NATO on tehnyt paljon Afganistanissa. Meillä on mukana ISAF ja NATO siis tässä työyhteistyössä yhteistyössä ja pyrimme koordinoimaan tätä työtä Kabulissa. Meillä on tärkeä rooli kaikessa tässä työssä, esimerkiksi EUPOLin kautta tarjoamalla koulutusta eri provinsseissa siirtymäkauden aikana. Arvoisat parlamenttien jäsenet, Afganistan on kova ja haastava paikka. Maan kehitystä on estänyt 30 vuoden aikainen konflikti ja se, että siellä ei ole tarpeeksi inhimillistä pääomaa ja että naapurimailla on ollut erilaiset intressit. Mutta kuten parantar Ashton sanoi, EU tekee mitä EU on luvannut. Me pyrimme parantamaan ja myötävaikuttamaan yhteistyössämme Afganistanin omiin tavoitteisiin ja painopisteisiin. Vuosi 2010 vuoden 2010 aikana näkee, että afganilaiset itse haluavat enemmän ja enemmän osallistua oman maansa kehittämiseen ja vakauttamiseen kansainvälisen yhteisön tuella. Kuten sanoin, niin meidän täytyy äh, antaa Afganin kansalle toiveita ja äh, toivetta tulevaisuudesta. Ja sen vuoksi me olemme laatineet tällaisen äh, tiekartan kohti rauhaa ja vakautta. Ja me pyrimme saamaan myös päälliköiden tapaamisen Jirgan mukaan tähän. Ja meidän täytyy pyrkiä hallit hallituksenkin kanssa vuoropuheluun niin, että saataisiin aikaan hyvää vuoropuhelua tässä sovitteluprosessissa. 300 naista meidän tuellamme oli mukana tässä rauhan jirgassa. Tässä oli mukana rauhanjärjestöjä, naisten omia järjestöjä ja tätä kautta voidaan vahvistaa naisen roolia yhteiskunnassa. Sitten Afganistanissa on tällainen neuvosto, jota ei vielä ole virallisesti perustettu, mutta joka on tarkoitus olla myös vastapaino aseelliselle, aseellisille voimille. Afganistanin matka kohti vahvistettua johtajuutta on kuoppainen. Ja ensimmäisen kerran vuoden 1974 jälkeen Afganistanissa oli vaalit, jossa ei ollut suurempia väkivaltaisuja. Ja tarkoitus on ollut, että Euroopan unioni varmistaa sen, että esimerkiksi Lontoon konferenssi oikeusvaltiosta toteutuisi Afganissa. Afganistanissa. Nyt on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni ja kansainvälinen yhteisö ylläpitävät paineita hyvää hallintotapaa ja oikeusvaltiota kohtaan. Ilman vahvoja antikorruptiotoimenpiteitä ja rauhantoimenpiteitä ei saada aikaan kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Afganin puolelta halutaan ottaa omaa johtajuutta ja vastuuta, mutta samanaikaisesti kuitenkin voimme todeta, että siellä ei ole hallintorakenteita ottaa tätä vielä omiin käsiin. 30 vuotta sotaa ja konflikteja on jättänyt jäljelle vain kourallisen päteviä afganistanilaisia, jotka kykenisivät äh, rakentamaan tätä yhteistyötä ja yhteiskuntaa. Suuria esteitä tehokkaalle hallinnolle ovat rakenteelliset ongelmat kansalaisyhteiskunnassa sekä puutteelliset yhteydet alueiden kesken, korruptio, julkinen rahoitus sekä ihmisoikeuksien polkeminen. EUn toimintasuunnitelmassa me keskitymme kapasiteetin parantamiseen kansallisella tasolla – Tämä vaatii poliittista sitoutumista Afganistanilta. Se vaatii oikeudellista ja rakenteellista uudistusta esimerkiksi virkamiespuolella ja oikeuslaitoksessa. Olen nyt lähtenyt tutkimaan, millä tavalla EU voisi tukea kansalaisyhteiskuntaa ja sen kouluttamista ja miten me voisimme perustaa erilaisia koulutuskeskuksia Afganistaniin ja muualle maahan niin että voitaisiin saada aikaan äh, tällaisia prioriteettiohjelmia esimerkiksi oikeussektorille. 18. Äh, syyskuuta oli ensimmäistä Afgani parlamenttivaalit äh, Talebanin hallinnon kaaduttua 2001. Nyt on liian aikaista sanoa tämän vaalien tuloksista mitään. Niitä pidetään tärkeänä ja näkyvänä osoituksena Afgaanien suverenisuudesta. Vaalit järjestettiin hyvin vaikeissa olosuhteissa. Vaalien järjestäminen näissä olosuhteissa on itsessään jo ehkäpä saavutus. Minä kävin äänestyskeskuksissa Kabulissa ja olin hyvin otettu ja myös liikuttunut afgaanikansan rohkeudesta, kun he käyttivät demokraattista oikeuttaansa, vaikkakin heitä oli uhkailtu. Mitä tulee vaalikomissioon, niin noin 4,3 miljoonaa ääntä annettiin 18. syyskuuta ääneissä, joka on noin 30-40 prosenttia äänivaltaisista. Ja meillä näimme, miten vaalityöskentely oli tehostunut ja miten oli enemmän paikkoja, missä kyettiin äänestämään, mikä oli aikamoinen hyvä edistysaskel verrattuna vuoden 2009 vaaleihin. Näin myös, että päätöksentekoprosessi AICssä oli avoimempaa ja joustavampaa 5087 äänestyspaikkaa eh, avattiin, vaikkakin eh, olisi pitänyt ehkäpä olla vielä hieman enemmänkin äänestyspaikkoja. Näimme myös eh, enemmän naisehdokkaita. Lähes 400 naista oli ehdokkaana. Me olemme valmiita tukemaan näitä rohkeita naisia tulevina kuukausina. Mutta vaalit eivät vielä ole ohitse. Vaikkakin nämä vaalit olivat menestyksekkäät monessa äh, osassa, useissa Afganistanin osissa, kiitos esimerkiksi YK ja meidän äh, ponnisteluiden ja Afganistanin äh, turvallisuusviranomaisten ponnisteluiden. Mutta siitä huolimatta me olemme nyt hyvin, elämme hyvin hankalia aikoja. Tämä prosessi tulee jatkumaan vielä kauan ja se, siihen sisältyy monia poliittisia ja myös teknisiä haasteita. Viikonlopun aikana on ryhdytty esittelemään provinsseista alustavia tuloksia. Oliko, tai siis oli petoksiakin, mutta missä määrin, sitä on vaikea sanoa. Ja nyt testataan sitä, miten vaalikomitea komissio on toiminut. Meidän täytyy nyt katsoa, jatkuvatko nämä positiiviset kehityskulut, joita oli nähtävissä ennen vaaleja. Ja meidän täytyy nyt rohkaista vaalikomissiota käsittelemään mahdollisia ongelmia. EU on tukenut tätä prosessia ja EU tulee tekemään yhteistyötä pitkällä aikavälillä vaalijärjestelmän uudistamiseksi, mitä kipeästi tarvitaan. Oli mikä oli, vaalien menestymiskriteeri ei perustu siihen, mitä me kansainvälisessä yhteisössä oletamme, vaan se, pitävätkö kansalaiset väestö siellä vaaleja oikeudenmukaisina ja rehellisinä, ja onko tulos sitä kautta hyväksyttävä. Nämä vaalit minun mielestäni ovat afganikansan tahdon osoitus siitä, että he haluavat pelastaa maan tulevaisuuden. Ja se on myös osoitus meille siitä, että miksi me olemme Afganistanissa. Ja tätä kautta afganistanilaiset voivat itse kehittää maataan ja vaurauttaan. Vuodesta 2007 lähtien EUn poliisiyhteistyötä on kehitetty siellä. 23 jäsenvaltiota on lähettänyt paikalle virkamiehiä tukemaan ja kouluttamaan poliiseja siellä, esimerkiksi tietämään, mitkä ovat kansainväliset standardit. Minä annan paikallista tukea, käyn Eupolin missioissa siellä pitkin maata, keskustelen Afganistanin paikallisten johtajien kanssa ja tällä tavalla minä teen hyvin läheistä yhteistyötä Jukka Savolaisen Eupolin uuden johtajan kanssa, kuten tein myös edellisen johtajan kanssa. Haluaisin kertoa teille mitä olen tässä pohtinut ja minkälaisia tuloksia meillä on ja ehdotuksia. Te tietänette, että EUPOLilla e on kuusi strategista tavoitetta ja tarkoitus on toteuttaa nämä tavoitteet. Nämä tavoitteet ovat ensinnäkin se, että hoidetaan kommunikaatiot ja saataisiin aikaan tällainen rikostutkintaosasto ja että saataisiin antikorruptiostrategia, oikeus- ja poliisiyhteistyö ja sitten, että saataisiin myös tällainen ihmisoikeusosasto mukaan. Sitten meillä on tällainen kaupunkipoliisiohjelma. Viimeisen vuoden aikana 125 erilaista koulutusohjelmaa kehitettiin ja koulutusta annettiin yli 11 000 poliisille. Sen lisäksi EUPOL on kehittänyt yli 260 erilaista poliisipolitiikan suuntaviivaa erilaisista strategioista. Ja EUPOL on kyennyt toimeenpanemaan näitä suunnitelmia ja koulutusohjelmia. Ja sitä kautta EUPOL on tukenut Afganistania myös antikorruptio-osaston kautta ja korruptiovastaisessa taistelussa. Siitä huolimatta meidän pitäisi nähdä tämä kaikki laajemmassa yhteydessä ja, ja ymmärtää, että Naton koulutusyksikkö on kehittänyt viimeisen kahden vuoden aikana äh, paljon ja lähtenyt äh, koko poliisikoulutuksen johtoon. Ja tätä kautta äh, voidaan käyttää omaa henkilökuntaa, mutta myös muuta henkilökuntaa. Tällä yksiköllä on yli 9,5 USA-dollarin budjetti, kun Europolin se on vain 57 miljoonaa dollaria vuodessa. Siitä huolimatta meillä on hyvä yhteistyötä tämän amerikkalaisen vastineensa kanssa. Poliisiuudistus hidastuu kuitenkin, eli me priorisoi sen tehtäviä. Meidän täytyisi tehdä enemmän kouriin tuntuvia toimenpiteitä niin, että saataisiin enemmän tuloksia. Ja meidän tulisi keskittyä vain niihin asioihin, joilla olisi lisäarvoa. Ja yksi näistä on se, että meidän täytyy tukea siviilipoliisia. Ja siinä EUPOLilla on kuitenkin suuri tehtävä ja meidän täytyy antaa EUPOLille operationaalisia varoja niin, että tätä kapasiteetin rakentamista voidaan tehdä tehokkaammin ja laajemmin. Sen vuoksi tarvitaan uusia varoja. EUPOLilla ei nimittäin esimerkiksi ollut varoja nyt toimeenpanna viimeisimpiä koulutuksia. 500 000 euroa vuodelle 2010 tuskin riittää. Sen vuoksi EUn delegaatio yhteistyössä Eupolin kanssa haluaisi 50 miljoonaa euroa komission vakausvälineen kautta niin, että voitaisiin rakentaa äh, Kabulin poliisikoulutuskeskus ja toinen keskus Banjaniin. Ja tällä tavalla EUPOL olisi ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa se voisi todellakin kykenisi toimimaan ja, ja, ja toteuttamaan poliisien koulutusohjelmia. Tärkeää on saada eh, enemmän tukea poliisikoulutukselle. Tämän tuen lisäksi EU-polille pitää antaa enemmän tukea jäsenvaltioille niin, että voidaan huolehtia kapasiteetin rakentamisesta poliisia oikeusyhteistyössä. Täytyy meidän täytyisi myös saada enemmän henkilöstä e- EUPOLiin. Esimerkiksi vaikkapa eläkkeelle jääneitä poliisi, entisiä poliiseja. Me tarvitsemme lisää kehitystä poliisisektorille niin, että, tulisi, että heitä olisi tarpeeksi että he näkyisivät. Hyvät naiset ja herrat, EUlla on voimavaroja keskittyä tiettyihin avainprioriteetteihin, kansallisiin prioriteetteihin. Meidän tulisi lisätä läsnäoloamme ja tuoda esiin EUn yhteinen näkemys sen vuoksi, että myös sotilaallinen läsnäolemme tulee vähentymään tulevaisuudessa. Meidän täytyy muistaa, että turvallisuus on tärkeää ja turvallisuus on yksi osa sotilaallista strategiaa. Vaalit eh, olivat eh, yksi virstanpylväs, mutta meidän täytyy rohkaista uutta parlamenttia toimimaan oikealla ja tehokkaalla eh, ja rohkealla tavalla. Ja minä toivon, että voin tehdä tässä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Tästä tulee pitkän aikavälin projekti ja se tulee vaatimaan paljon, mutta on asioita, joita voimme tehdä nyt. Esimerkiksi rohkaista hallintoa ja ihmisoikeuksien huomioimista kaikilla tasoilla ja auttaa parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan paikallista taloudellista kehitystä koko Afganistanissa. Meidän täytyy tarjota myös turvallisuutta ja vakautta ja meidän täytyy jatkaa yhteistyötämme afganistanilaisten kanssa ja kansainvälisten yh- kumppaneittemme kanssa, NATOn, YK ja muiden kanssa. Kiitos. Kiitos. Nyt meillä on muutamat parlamentaarikot, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Muistutan kansallisille edustajille, että totta kai te olette tervetulleita käyttämään puheenvuoron. Ja tehkää se näkyvästi ja me myönnämme teille mielellämme puheenvuoron. Meillä on tietyt aikarajoitteet ja tämän aamun kokemuksen perusteella pyrin olemaan vähän tiukempi tänä iltapäivänä Naton pääsihteeri tulee meille tänään kello 16 täsmälleen, joten pyydän teitä puhumaan tiiviisti ja lyhyesti kommentteine kysymyksineen, mutta tot, jos saamme hyvän substanssikeskustelun, mutta jonka voisimme päättää kello 16. Seuraavaksi edustaja Arlaki, joka on meidän mietinnön laatijamme Afganistanista. Thank you. Thank you, Mr. Uh, ambassador. For... Kiitos äh, erityislähettiläs teidän esityksestänne tilanteesta EUn toimista Afganistanissa. Ymmärtääkseni olette olleet siellä joku sen kuukauden, joten ei olisi reilua vaatia liikaa. Afganistan on monimutkainen maa, jossa on hyvin vaikea tilanne, mutta ihan rehellisesti sanoen minä olisin pitänyt parempana hieman realistisempaa kuvausta Afganistanin tilanteesta sekä Äh, EUn äh, vaikutuksesta. Te annoitte sellaisen kuvan, joka minua ainakin huolestuttaa. Te tuskin mainitsitte sitä, äh, että Afganistan on ollut sodassa yhdeksän vuotta ja mitä tahansa EU tekee siviilisektorilla, EUn edustusta, EUPOL ja niin edelleen, niin se ei kykene ottamaan huomioon sitä, että maassa on vallalla sota. EUlla ei ole ollut varsinaista strategiaa ennen tätä. Toimintasuunnitelma on mielestäni hyvinkin heikko. Okei, toki siinä on hyviä aikomuksia, mutta tässä ei ole mitään strategiaa koska tässä täytyisi olla yhteys siinä, mitä EU tekee ja, tämän, ja, ja siinä, että siellä on ratkaisematon, voittamaton sota käynnissä yhdeksän vuoden ajan jo. EUn olisi pitänyt tehdä jotain poliittisella puolella enemmän rauhanprosessin eteen. Ja täytyisi myös huomioida köyhyys ja korruptio. Afganistan on yksi maailman köyhimpiä maita, yhdeksän kin vuoden kansainvälisen avun jälkeen. Ja ottaen huomioon myös äh, väkivallan, ihmisoikeusrikkomukset, siviileiden äh, tappamiset, äh, se on myös aikamoinen huolenaihe kansainväliselle yhteisölle. Joten olisin halunnut hieman realistisemman ja tarkemman kuvan tilanteesta. Arvostan kovasti tätä EUPOL-osuutta teidän puheenvuorossanne ja sitä, että eu EUssa nähdään hieman realistisemmin se, mitä EUPOL voi tehdä äh, Afganistanissa. Ja pidän hyvänä sitä, että tehdään läheistä yhteistyötä äh, Naton äh, koulutusyksikön kanssa, joka on tällä hetkellä ainoa vakavasti otettava tällainen yksikkö, kun luodaan kansallista poliisia ja sitä, että tämä 50 miljoonaa euroa EUPOLille, sitä ei voida edes äh, verrata äh, Naton koulutusbudjettiin. Joten sen vuoksi tässä pitäisi ehkä toimia nopeammin. Ei tässä ole kysymys siitä, että marginalisoitaisiin EUPOL, vaan kysymys on siitä, että äh, voitaisiin luottaa enemmän kansainvälisiin toimiin niin, että Afganistani Kiinasta tulisi vapaa maa ja että 3-5 vuoden sisällä siellä ei enää olisi näitä ulkomaalaisia toimenpiteitä. Ja minä toivon todellakin, että me voisimme tehdä läheisempää yhteistyötä kanssanne tulevaisuudessa ja, ja toki ansaitsette tukea ja kaikkea hyvää teille. Merci. La parole à monsieur... Kiitos edustaja Bergman, joka edustaa Afganistania Euroopan parlamentissa. Um, dear... Thank you very much for the... Hyvä viikko. kiitokset tästä hyvin pitkällisestä äh, toimiluettelosta, minkä meille luit. Haluaisin esittää muutaman konkreettisen kysymyksen. Mikä sinun mielestäsi on vaalien arvo jos ei ole kunnallista äänestysluetteloa, äänestyslistaa, jossa jokainen äänestäjä äh, tai että äänestäjät sidotaan tiettyyn äänestyspaikkaan. Mikä muu arvo tällä on kuin se, että lisätään riskiä vähentää Afganistanin laillisten toimielinten äh, uskottavuutta? Toinen kysymys. Näitä toimielimiä pitäisi vahvistaa ja Euroopan parlamentti toki sen pitää ja se tulee tekemään yhteistyötä. Me otamme yhteistyötä Jirgan kanssa ja katsomme, miten me voi olla mukana parantamassa kapasiteetin rakentamista Kabulissa. Mutta se minua hämmästyttää, että tämä, että te ette edes maininneet tätä, koska sehän on ollut unionin tehtävä jo muutaman vuoden meidän pitäisi olla johtavia tässä kapasiteetin parantamisessa ja toimielinten rakentamisessa. Mitä EU voisi tehdä paremmin? Kertokaa se minulle. Sitten EUPOLista. Tämä on hieno projekti. Ja se on projekti, joka kamppailee vaikeuksissa. Me tarvitsemme vaihtoehtoja, joko meidän täytyy jatkaa tai pysähtyä, lopettaa. Jatkaminen tarkoittaa sitä, että sitä on rahoitettava ja keskityttävä paremmin nimenomaan siviilipoliisikoulutukseen eikä mihinkään muuhun, e, eikä Naton sateenvarjon alla sen vuoksi, että Nato on sotilaallinen järjestö ja siviilipoliisia ei pitäisi liittää millä tavalla, millään tavalla sotilaallisuuteen. Sen pitäisi olla ihan täysin siviiliprojekti eikä kuulu Naton alaisuuteen. Ja tämä on asia, josta puhumme myös, kun käsittelemme Arlakin tarkistuksia. Joten mikä on teidän näkemyksenne tästä? Se, että EUPOL tarvitsee fokusointia ja mihin tämä fokusointi tulisi keskittää. Sitten te ette puhuneet kovinkaan paljon korruptiosta. Mm, korruptio korrupti, hyvin korkea korruption hyväksymistaso oikeastaan heikentää Äh, afgaanien äh, uskoa koko tähän. Ja, ja Karzai on lopettanut korruptiotutkimukset silloin, kun on kysymys tutkimuksista, jotka koskevat henkilöitä, jotka tulevat liian lähelle häntä. Me tiedämme, että Afganistan on täysin riippuvainen ulkomaisesta avusta, mutta tiettyä ehdollisuutta tähänkin tarvittaisiin. Mitä mieltä te olette siitä? Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Minulle on tullut hyvin paljon puheenvuoropyyntöjä. Nyt pyydän rajaamaan puheenvuoronne kahteen minuuttiin. Mahdollisesti mä toivot paras olisi tietysti yksi kysymys ja yksi kommentti. Edustaja Singeris, Liituanin, Liettuan parlamentin ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Singeris, olkaa hyvä. Uh, hyvä lähettiläs, hyvät ystävät. Kiitokset teidän osallistumistestanne näin hankalaan asiaan. Tehän olitte neuvottelijana silloin mukana, kun me neuvottelimme Liettuan jäsenyydestä Euroopan unionissa. Minusta tämä liittyy hyvin pitkälti nyt kansalaisyhteiskunnan ideologiaan. Me voitamme tai me häviämme. Ja. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ei tule liian syvää kuilua EUn ja kansalaisyhteiskunnan välille. Mitä tavalla meidän pitäisi toimeenpanna koulutusta, kun siellä koulut ovat erilliset tytöille ja pojille? Millä tavalla me voisimme toimeenpanna kouluopetusta ihmisille, jotka ovat kaukana kaikesta, mikä liittyy e- Euroopan ihmisten arvoihin. Millä tavalla me voisimme saada tämän siviilipuolen mukaan, ei ainoastaan, joka koskee poliisia, vaan myös siviiliväestöä? Äh välillä mekin keskustelemme uskonnollisista asioista ja meillä on satalla vä- väittelyitäkin, mutta me toimimme kuitenkin sivistyneesti. Millä tavalla te voitte käsitellä tällaisia vaikeita asioita ja pienentää tätä kuilua meidän yhteiskuntamme ja Afganin yhteiskunnan välillä. Kiitoksia ja sen jälkeen Rova Mr. Uh, Ambassador, you have used a very diplomatic language concern... Kiitos. Te käytitte kovin diplomaattista kieltä näistä Afganistanin vaaleista. Enkä ole ihan varma, ymmärsinkö oikein viestin, että te puhuitte kahdella eri kielellä, vähän kaksoiskriteereistä ovatko kriteerit, eh, hyvät kriteerit Euroopalle, ovatko ne hyviä myös tuolle itäiselle alueelle? Voisitteko te vahvistaa vielä sen jälkeen Af- Afganistanin vaalituloksia? Kyllähän niitä leimasi väkivalta ja vilppi. Kyllä me tiedämme kuinka monta ihmistä siellä kuoli, ainakin yli kymmenen ihmistä kuoli maassa. Ja samoin tarkkailijat näkivät erilaista vilppitoimintaa ja epäsäännöllisyyksiä vaalitoimistoissa koko maan halki. Ainakin äh, EU-suurlähettilällä pitäisi olla mahdollisuus äh, seurata paikan päällä, to, tarkkailla onko kaikki sujunut legitiimisti, mutta kaikki epäilyt ovat heränneet ja tämä voi tietysti synnyttää uusia konflikteja paikallisten äh, sotaherrojen kesken. Minä ainakin pelkään, että EUn edustajana ja kansainvälisen yhteisön edustajana me emme ole vieläkään ottaneet opiksemme näistä Afganistanista saadusta kokemuksista. Kiitos. Sen jälkeen edustaja Walter, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on yksinkertainen kysymys. Haluaisin kiittää edustajaa hänen esittelystään ja siitä, että hän kertoi meille varmaankin hyvin turhauttavasta työstä, ainakin minun mielestäni. 90 prosenttia Euroopan katujen heroiinista on peräisin Afganistanista. Ja se on suuri kustannus. Se on miljardien kustannus sekä oikeus- että eh, terveydenhuoltolaitoksillemme. Ja se, että rahoitetaan äh, Afganistanissa toimia liittyy tähän äh, huumeiden tavallaan estoprojektiin myös. Se on hyvin tärkeää. Ja mikäli äh, ihmisiä, viljelijöitä siellä ei tueta, niin sehän johtaa vielä suurempaan äh, köyhyyteen. Ja esimerkiksi unikon hinta on todella suuri ja se on vain pieni osa siitä rahasta, mitä EU ja USA käyttää esimerkiksi äh, siellä ihmisten tukemiseen, mutta taas sitten verrattuna siihen, miten paljon rahaa me käytämme kotimaassamme rikollisuuden ehkäisemiseen ja terveydenhoitoon. Joten äh, jollain tavalla meidän täytyy äh, tuhota tämä. Emmekö me vaan voisi ostaa koko tuon unikkosadon ja, ja maksaa maksaa äh, näille, näille maanviljelijöille, kirjoittaa heille shekki tästä äh, unikon viljelystä. Ja sitten äh, sen jälkeen Euroopan unionillahan on jo muutenkin tästä kokemuksesta, koska me maksamme täälläkin viljelijöille siitä, että he eivät viljele yhtään mitään. Eli me voisimme maksaa siellä myös siitä, että mitä me kutsumme kesannoinniksi kolma, toinen, kolmas, neljäs ja viides vuosi. Ja jos me sitten näemme, että viljelijät äh, viljelevät jälleen äh, unikkoa, niin silloinhan me voimme tuhota pellot ja peruuttaa shekin. Voinko kysyä teiltä, olisiko olemassa minkäännäköistä radikaalimpaa lähestymistapaa sille, mitenkä me voisimme rahoittaa äh, tätä ja niin, että me voisimme toimia kuitenkin niin legitiimisti unionina? Kiitos. Anna äh, Gomez ja sen jälkeen äh, herra Utskassas äh, vastauspuheenvuoro. Olkaa hyvä. En voi jakaa täysin sitä, mitä te sanoitte, kun te sanoitte, että suurin osa afganilaisista piti vaaleja vapaina ja oikeudenmukaisina. Ja minä en oikein usko, että me kykenemme arvioimaan tällä tavalla tätä asiaa, koska meillä on objektiiviset kriteerit siitä, mitkä ovat oikeudenmukaiset ja vapaat vaalit. Ja siellähän oli paljon väkivaltaa ja äh, vil, vaalivilppiä. Ja toki kunnioitan niitä, jotka olivat tarpeeksi rohkeita äänestääkseen. Eupolista kysyisin, miksi me emme pyri äh, toimimaan sellaisella tavalla, että me oikealla tavalla voisimme auttaa poliisikoulutusta Afganistanissa. Mitä tulee sitten oikeusvaltioihin ja kapasiteetin parantamiseen, niin minkälaisia ponnisteluita me teemme oikeusjärjestelmän parantamiseksi? Koska mitä järkeä on kouluttaa poliisia, jos ei oikeuslaitos ja järjestelmä toimi? Ajatellen vaikkapa ihmisten ihmisoikeusrikkomuksia, naisten oikeuksien rikkomista ja korruptiota. Ja Miten te suhtaudutte sitten Afganistanin ja Pakistanin yhteyteen? Miten teettekö te yhteistyötä esimerkiksi Pakistanin edustajan kanssa? Ja sitten, oletteko te sanoneet amerikkalaisille kumppaneillemme, että nämä selektiiviset tappamiset ovat täysin väärin ja se on asia, joka kääntyy meitä vastaan vielä jossain vaiheessa. Ja me emme voi sitä hyväksyä. Kiitos. Ja nyt tuo puheenvuoro suurlähettilä Herra Usakas. Yes, uh, well, set, set minutes. Okay, well, uh, the questions, the questions uh, consisted of 10 minutes. But let me first of all really... say. Kiitos. Luonnollisesti äh, haluan esittää kiitokset kaikille kysymysten asettajille kiintoisista kysymyksistä. Pyrin viemään Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden viesti myöskin Afgani, <clears throat> afganilaisten piiriin. On tietysti <clears throat> selvää, että asian tarkasteltava myöskin paikan päältä lähtöisin. Ja nyt sitten ensimmäisiin kysymyksiin. Sanoitte, että minun alustukseni oli liian myönteishenkinen, liian positiivinen lähestymistavaltaan. No näin ehkä onkin, mutta yritän kuitenkin ottaa myöskin tilanteen huomioon. Puhuitte myöskin kriteereistä. Rova Gomes Haluammeko, että vaalit järjestetään samalla tavoin kuin vaikkapa Liettuassa, Sveitsissä, Espanjassa tai Portugalissa? Jos haluaa suhtautua asioihin rehellisesti, niin varmasti ymmärrät että kun kysymys on maasta, jossa on valinnut sotatila 9 vuotta ja 30 vuotta erilaisia konflikteja on syntynyt. Suuri osa kansalaisista on lukutaidottomia. Eli näissä olosuhteissa asian, asian <clears throat> tarkasteleminen on aivan erilaista. Sitä paitsi kenelläkään ei ole vastausta tilanteeseen. Kukaan ei tunne afganistanilaisten etnistä taustaa, ei presidentti Karza eikä Obamakaan puhuitte vaaleista varsin kriittisen sävyyn. Totta on, että meidän on rohkaistava Afganin viranomaisia, jotta he uudistaisivat vaalijärjestelmän. On mahdollista oppia menneisyyden virheistä. Toivottavasti hekin tekevät näin. Toivomme, että vaaliasiantuntijat pystyvät parantamaan tilannetta. Mutta joka tapauksessa minun vastaukseni on seuraava. Tilanne on varsin vaikea se on suorastaan järkyttävä. Vaalit olivat hyvin väkivaltaiset, mutta millä tavoin pystymme tukemaan kansaa, joka uhista huolimatta kuitenkin halusi antaa oman äänensä, tuoda äänensä kuuluviin? Kyse on rohkaisusta, jota on annettava paikan päällä. Itse olen ainakin näin nähnyt asiaa. Edustaja Halake Arvostan varsin paljon teidän työtänne ja kommenttianne niin komission uudesta strategiasta, mutta minun mielestäni kuitenkin meillä on jo olemassa strategia. Me tiedämme, mitä toimia meiltä odotetaan, minkälaisia toimenpiteitä olisi syytä saada aikaiseksi. Hallinnolliset uudistukset esimerkiksi ovat välttämättömiä, jotta EUPOL voisi toimia hyvin. Me tarvitsemme myöskin kouluttajia jäsenmaista – Jotta tämä kaikki voitaisiin toteuttaa, pyydän teiltä apua. Auttakaa meitä tässä äh, hankkeessamme. Minulta kysyttiin myöskin äh, mielipidettä vaaleista, nimenomaan äänestäjien kannalta asiaa ajatellen. No, jos tarkastelen asiaa Euroopan unionin toimielinten ja toimintaohjelman kannalta, minun mielestäni läsnäoloni täällä on osoitus siitä, miten tärkeänä asia pidämme. Uusi koneisto pyrkii vahvistamaan tilannetta myöskin paikan päällä, joskin haasteet ovat valtavat. Meidän on nopeutettava toimintaa ja laajennettava hallinnollista tuntemusta, koulutettava väkeä. Myös erilaiset virastot tarvitsevat tukea toiminnalleen. Pelkästään asetukset eivät riitä. Tiedän, että myöskin ranskalaiset, yhdysvaltalaiset, ruotsalaiset pyrkivät tarjoamaan apua tässä yhteistyöhankkeessa – mutta myöskin Euroopan unionilla on äärimmäisen tärkeä tehtävä tässä yhteydessä. Erityisesti siviilihallinnon henkilöstön kouluttaminen uutta Afganistania silmällä pitäen on yksi keskeisemmistä tehtävistä, ja tätä komissiokin painottaa. Me haluamme saada myöskin teidän tukenne, kun pyrimme pääsemään eteenpäin nimenomaan virkamiesten koulutuskysymysten saralla. Sitten vielä EUPOLin liittyen. Kyllä, meillä on olemassa kuusi strategista tavoitetta ja niin kuin tiedätte, ne heijastelevat Euroopan unionin tämänhetkistä todellisuutta. Se on osa sitä kompromissia, johon päästiin jäsenmaiden kanssa. Kyse on henkilöistä, jotka varsin antamuksella tekevät työntään, mutta siitä huolimatta toimintarajat ovat aika heikot ja siinä yhteydessä on asetettava painopistealueet. Kenelläkään ei kuitenkaan ole kovinkaan syvälle luotavaa kokemusta EU-polista. Haluamme kuitenkin käyttää paljon resursseja jotta voimme, para, jotta voimme parantaa EUPOLin toimintaa tulevaisuudessa. Kyse ei ole pelkästään poliisivoimista, vaan nimenomaan siviiliseralla toimivista voimista, jotka pystyisivät omalta osaltaan parantamaan tilannetta Afganistanissa. Sitten vielä tärkeä kysymys liittyen korruptioon. Itse olen pyrkinyt kansainvälisen yhteisön nimissä, Euroopan unionin nimissä käymään keskustelua Kabulissa korruptioon liittyvistä ongelmista. Ja siellä tunnustettiin, että kyseessä on va- varsin suuri haaste. Jos haluamme päästä kouden tuntuviin tuloksiin, on tehtävä todella paljon. Itse kävin esimerkiksi erässä tuomioistuimessa vierailulla ja siinä yhteydessä minulla oli mahdollisuus tutustua tilanteeseen, jossa eräs tuomareista oli jouduttu erottamaan, koska hän oli sotkeutunut korruptiotapaukseen. Syyttäjä koulutetaan Afganistanissa äh, varsin äh, tarkasti ja heitä pyri, heidän koulutustaan pyritään kohdentamaan myöskin korruptiovastaisen kamppaille, mutta niin kuin sanottu, tälläkin saralla tehtävää on vielä paljon. Liettualainen kollega esitti varsin kiinnostavan kysymyksen, joskin vastaaminen on aika vaikeaa. Voitammeko tilanteen. Uskoakseni meidän on näin toivottava. Meidän on pakko voittaa, joskin on syytä tunnustaa, että meidän on sitouduttava tilanteen parantamisen vaalien jälkeen entistä tiiviimmin. Jotta siviilisektorilla päästäisiin eteenpäin, on läsnäoloa vahvistettava paikan päällä. En usko, että kaikkia puutteita pystytään poistamaan ja, ja tyhjöitä täyttämään, jos asiaan rehellisesti vastaa. Heillä on afganistanilaisilla on omat arvonsa, heidän oma uskontonsa ja niin poispäin, mutta siitä huolimatta vaalit on osoitus siitä, että me voimme ottaa askeleita eteenpäin ja voimme tehdä demokratiasta entistä avoimempaa ja saamme ihmiset entistä enemmän mukaan. Näin näen asian ainakin paikan päällä. Meillä on erilaisia verkostoja, Media International ja muita järjestöjä. Ne ovat antaneet käyttöön informaatiota kriteereistä Näyttäisi siltä, että järjestelmä toimii. Jos rikkeitä tapahtuu, toivomme, että tuomiot ovat selkeitä ja avoimia, jotta afganistanilaiset voivat uskoa järjestelmän toimivuuteen. Me kuulutamme luonnollisesti riippumatonta vaalikomissiota ja Euroopan unionin pyrittävä taattamaan, että se myös toteutuu. Herra Walter, esitti varsin kiintoisen ehdotuksen. Kaikella kunnioituksella täytyy kuitenkin todeta, että sen ehdottaminen on paljon helpompaa kuin asian toteuttaminen käytännössä. Minä ja Iso-Britannian äh, lähettiläs, äh, me äh, olimme helikopterilennolla ja meillä oli siinä yhteydessä mahdollisuus tutustua unikkoviljelmiin. Ne olivat valtavat, se on totta. Mutta teidän ehdotuksenne siitä, että Euroopan unioni antaisi käyttöön varsin huomattavia summia, jotta unikon viljelyä voitaisiin korvata muun tyyppisellä viljelyllä on tietysti hyvä, mutta vaikea toteuttaa. Sitten lopuksi vielä oikeuslaitos ehdottomasta. Ongelmia on lukuisia. Ensinnäkin perusongelma on se, että koko kapasiteetti, oikeuskapasiteetti on todella heikko. Me autamme heitä. Meillä on asiantuntija, joka pyrkii tässä nyt uudelleen hahmottamaan ja luonnostelemaan tätä hyvän hallintotavan lähtökohtaa oikeuslaitokselleen. Meillä on henkilöitä, jotka työskentelevät näiden kolmen oikeuslaitoksen kanssa. Olen keskustellut kaikkien kanssa, yleisen syyttäjän kanssa, oikeusministeriön kanssa ja tuomioistuinten kanssa. Heidän täytyy itse miettiä, millä tavalla, mitkä ovat heidän prioriteettinsa, mitkä ovat palkat, millä tavalla saada aikaa turvallisuutta heidän työpaikoillaan. Se on myös tärkeää. Nämä ovat asioita, joihin on puututtava. Kiitos. Kiitos. Meillä on vielä 20 minuuttia jäljellä ja kuusi puheenvuoropyyntöä. Eli jälleen kerran pyrkikää puhumaan tiivisti. Paljon kysymyksiä on tullut jo esille, joten olkaa hyvä. Elkää toistako enää. Minä nyt taas vähän tiukennan. Pyydän teitä py- pysyttäytymään minuutissa. Edustaja Taller. Uh, thank you, Mr. Kiitoksia, herra lähettiläs, että olet paikalla tänään kanssamme. Afganistan on maa, jolla on erityiset perinteet. Siellä ei ole mitään keskushallintoa historiassaan, näin on ilmeisesti nytkin. Nyt me olemme hyväksymässä päätöslauselmaa EU:ssa, Euroopan parlamentissa ja monet meistä me haluamme ilmaista poliittista tahtoa kansalaistemme puolesta, jotta pääsemme pois tästä loukusta. Me olemme yhä enemmän olleet siinä mukana viimeisen yhdeksän vuoden aikana ja mietinkin teidän mielipidettänne ajatellen tätä ehdotusta, että järjestetään poliittinen prosessi Afganistanissa – ja siinä mukana olisivat kaikki olennaiset poliittiset ja sotilasvoimat. Tarkoituksena olisi vetäytyä, vetää liittoutuneet joukot heti kun mahdollista. Mikä on teidän näkemyksenne tästä? Kuka teidän, mm, niin, kuka voi olla mukana tällaisessa poliittisessa prosessissa? Minun mielestäni pitää päästä pois tästä loukusta mitä enemmän olemme siellä, sitä syvemmällä olemme. Meidän ei pitäisi sallia Afganistanissa sitä, että eh, siellä on kansainvälistä terrorismia, mutta eh, tämä on illuusia. Me emme voi hoitaa tätä maata, heidän pitää itse hoitaa itsensä. Kiitos paljon. Edustaja Raima. Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja. Mike. Um, Kiitos. Yksi instituutio, mistä en kuullut, oli Afganistanin parlamentti. Mehän tuemme Afganistanin hallitusta, poliisia, paikallishallintoa, vaalijärjestelmää. Mutta mitäs Afganistanin parlamentista? Olen käynyt useita kertoja Afganistanissa, myös Afganistanin parlamentissa. Me käynnistimme Virossa tällaisen teknisen tukiohjelman. Ja haluaisinkin nyt vedota eri parlamenttien kollegoihin, jotta löytäisitte jonkin keinon, jotta voisimme tukea Afganistanin parlamentin kollegoitamme. Mielestäni on erittäin tärkeää että me myös vahvistaisimme Afganistanin parlamentin asemaa siinä yhteiskunnassa. Kiitos. Merci, Kiitos. Edustaja Tanok. Niin, vaikuttaa siltä, että tämä nyt huolestuttaa se, että afgaanityttöjä koulutetaan erikseen pojista. Minun mielestäni kyllä tytöt pärjäävät paremmin tyttökouluissaan, mutta huolestuttavampaa on se, että saadaanko siellä lainkaan koulutusta joissakin maan osissa. Ja edelleen eh, Afganistanissa on tietty eh, rikolliskoodi ja eh, se Minun kysymykseni liittyy Pakistaniin, joka on naapurimaa. Oletteko sitä mieltä, että siellä presidentti tarpeeksi hallitsee eh, tiedustelupalveluita? Yleensähän siellä tuettiin Afganit Talibania. Nyt kun Pakistanissa, Pakistanissa Taliban-järjestö on todellakin vaarana, että siellä eh, keikahtaa tasapaino. Mikä on sitten Intian rooli kansalaisyhteiskunnan rakentamisessa? Koordinoitteko demokraattisen Intian kanssa sitä, mitä te teette? Ja miten on menty eteenpäin sillä tavoin näissä reiteissä, että ne väistetään Pakistan, Venäjän ja Keski-Aasian kautta, EUn mission ja isän kautta? Merci. Kiitos, Roa Kinnilsen. Kiitos, hyvä suurlähettiläs. Minä haluaisin teiltä jonkinlaista loppukommunik- Kabulin loppukommunikessa sanotaan, että vuonna 2012 50 prosenttia kansainvälistä avusta käy, menee Afganistanin budjetin kautta, mutta, eli siis Kabulin pankin kautta. Miten te aiotte valvoa, että nämä varat käytetään oikein oi, alkuperäiseen tarkoitukseen. Sitten täällä on paljon kysytty jo paljon korruptiosta. Minä haluaisin kuitenkin vielä ottaa esille toisen asian, joka liittyy lehtimiesten työhön, miten päästä koulutuksen piiriin tuossa maassa. Te tiedätte varsin hyvin, että kaksi ranskalaista lehtimiestä ovat olleet panttivankeina jo yhdeksän kuukauden ajan Afganistanissa. Ranskan viranomaiset ovat huolissaan ja pyrkivät jatko kaikin voimin palauttamaan heidät kotiinsa. Ja minä haluaisin kysyä, mitä on tehtävissä, jotta nämä lehtimiehet pääsisivät vapaiksi. Merci. Kiitos. Edustaja Franzolidza, Romanian edustajan huoneesta. Kiitos puheenjohtaja. Vaikuttaa siltä, että mekin olemme jääneet tänne jumiin nyt lennonjohtajien lakon vuoksi, mutta on aikamoinen etuoikeus olla täällä käsittelemässä Afganistania. Ensinnäkin onnittelut erityis Eh, lähettiläälle hänen rohkeudestaan ja päättäväisyydestään ja toivotamme hänelle menestystä. Itse asiassa, hyvät naiset ja herrat, on luonnollisesti aikamoinen haaste kaikille, kaikkien meidän kotimaillemme koko tämä erityislähetystä, mutta se on tärkeää koko unionille. Meidän pitäisi oikeastaan tavallaan lainausmerkeissä mainostaa ja pyrkiä kehittämään kehittämään äh, hallintoa, hallintoa, Tämä on asia, jota meidän pitäisi painottaa sen vuoksi, että tässä ei ole ainoastaan ongelmia, vaan myös mahdollisuuksia. Tämä on myös äh, testi Naton ja EUn suhteille ja yhteistyölle näiden kahden järjestön kesken. Koska Nato on paremmin varusteltu ja niillä on paljon enemmän asiantuntemusta kentältä, nimenomaan sotilaskysymyksissä, niin EU tulisi keskittyä äh, sitten tänne toiselle äh, yhteiskunnan, siviiliyhteiskunnan kehittämiselle. Mitä tulee kestävän yhteistyön rakentamiseen kaikkien paikallisten ja globaalien osapuolten kanssa, niin EU pitäisi tässä olla johtavassa roolissa. Meidän täytyy muistaa, että hyvä hallinto on äh, edellytys menestykselle kaikilla sektoreilla ja tämä on EUn tärkein tehtävä. Koska sen lisäksi, että, tuntee, että kansalaiset tuntisivat itsensä äh, turvallisiksi, niin heidän täytyy myös tietää, että he voivat luottaa julkisiin laitoksiin, jotka tänä päivänä ovat hyvinkin puutteellisia. Ja nyt kysymykseni. Millä tavalla te näette kehityskulut Afganistanissa? ottaen huomioon, että 2011 loppupuolella jotkut maat ovat jo ilmoittaneet, että ne vetävät joukkonsa pois Afganistanista. Merci. Kiitos. Ja lopuksi edustaja Janjes. Gracias, señor presidente. Kiitos äh, puheenjohtaja erityislähettiläälle. Kiitos paljon läsnäolostanne ja sanoistanne. Haversolana eh, Solana viime perjantaina neljä päivää sitten julkaisi tai sanoi seuraava Madridissa, että Afganistanin sota on mahdotonta voittaa sotilaallisesti. Kun minä haluaisin kommentoida omalta osaltani ja, ja kehitellä ehkä vähän sitä Rodanjanille, koska hänellä on ongelma ajan kanssa. Mitä ei olla tehty ja mitä voidaan tehdä? Me, pitäkää mielessänne, että minä olen yksi niistä, joka ajattelee, että kaikki on vähemmän huonoa kuin se, että kansainvälinen yh, niin, että mitä kansainvälinen yhteisö voi tehdä, että talibanit pääsivät takaisin valtaan, e- e- jotta he tekisivät Afganista uudestaan terrorismin kansainvälisen pesäkkeen. Kiitos. E, erityislähettiläs annan teille 10 minuuttia petäksenne loppuyhteenvedon. Olkaa hyvä. Uh, Kiitoksia kovasti. Erittäin mielenkiintoisia kysymyksiä, haastavia. Ensin herra Taller, Vanisin, Jannisin kysymys myös poliittisesta prosessista voiko tässä olla sotilasratkaisua? Minun mielestäni kyse on poliittisesta ja sotilaallisesta prosessista, ja sellaista me tarkkailemme ja odotamme ja tuemme vahvasti sitä, varsinkin Afganihallituksen toimia ajatellen sovittu, sovittamista, sovittelua. Niin kuin herra Taller sanoi, vetäytyminen on mahdollista minun mielestäni ainoastaan autamme, jos autamme luomaan sellainen, sellaisen pohjan, jonka pohjalta afgaanit itse voitava, voivat hoitaa ja hallita maata. Se ei ole vielä valmis. Toistan jälleen kerran joka kerta, kun tulen yleisön eteen. Jos me nyt lähdemme, niin jätämme sotkun taaksemme. Se on kansainvälisen terrorismin lähde ja se saa aikaan alueellista epätasapainoa, jopa sotaa, ja siitä syystä haluaisin kaikkien teidän edessänne kiittää ja kunnioittaa niitä, jotka ovat edesauttaneet vakautta Afganistanissa, varsinkin EUn kansalaisten perheitä. Me emme voi sotilaskeinoin ainoastaan voittaa, kyse on poliittisesta sitoutumisesta ja sitoutumista kehityspolitiikkaan, ja siinä EUlla on aivan erityinen rooli. Mitä tulee virolaisen edustajan kysymykseen puolustusvaliokunnasta, erittäin tervetullut on mielenkiintoinen kohti Afganistanin hallitusta kohtaan kahdenvälisesti ja Euroopan parlamentin kanssa on ollut keskusteluja Euroopan parlamentin eh, ja Afganistanin parlamentin keskenään eh, on eh, tärkeää käyttää sopivaa hetkeä silloin, kun uusi parlamentti kokoontuu toivottavasti loka-marraskuussa. Silloin parlamentin jäsenet voisimme ikään kuin luotsata heitä ja auttaa ymmärtämään, mikä on parlamentin jäsenen rooli, miten voimme rakentaa yhteyksiä kansallisen hallinnon kesken. Ja minä olen puhunut Marishimin kanssa, että sinne keskustellaan uuden parlamentin kanssa ja keskustelemme myös parlamenttien välisistä suhteista Euroopan parlamentin ja puhemies Busekin kanssa. Minä en äh, kommentoi äh, tässä pidempään, mutta taisi olla kysymys äh, brittijäseneltä Pakistanin roolista. Herra Tsanok, me kaikki tunnustamme, miten sidoksissa nämä maat ovat keskenään. Ne ovat kaksi suverenia maata, mutta historiassa ja nykytilanteessa. Ne ovat hyvin sidoksissa toisiinsa ja siitä syystä EUlla on oma toimintasuunnitelmansa sekä Afganistanin että Pakistanin osalta. Teen yhteistyötä Islamabadissa olevan kollegani kanssa ja Yhdysvaltain kanssa myös. Me olemme nähneet tiettyä edistystä kahdenväliset suhteet näiden kahden maan välillä ovat kehittyneet. Siinä tarvitaan läheistä ja rakentavaa yhteistyötä, jotta voidaan puuttua kansainvälisen terrorismin lähteisiin Afganistanissa, Pakistanissa. Sitten nämä vaihtoehtoiset reitis, reitit myös rajavalvonta pisteiden kanssa. Pohjoisessa olemme katsoneet, jos katsoo näitä karttoja, siellä ei ole paljonkaan vaihtoehtoja, joko Pakistan tai sitten Keski-Aasia. Mutta niin kuin mainittiin, me olemme nähneet rohkaisevia merkkejä taloudellisesta yhteistyöstä tällä alueella. Näin on nähty, että Turkmenistanista menee Pakistaniin ja Intiaan öljyputki ja toivottavasti eh, se saa aikaan uuden eh, foorumin taloudelliselle yhteistyölle ja taloudellisille suhteille näiden maiden välillä, varsinkin Intia ja Pakistan. Eh, niillä on paljonkin pelissä Afganistanissa. Ja tästä syystä Euroopan komissio aktiivisestikin osallistuu ja muotoilee – alueellista yhteistyötä, taloudellista yhteistyötä ja tästä asiasta järjestetään konferenssi. Seuraava tapahtuma on Istanbulissa marraskuun alussa. Komissio on mukana varsinkin puhumassa näistä rajavalvontapisteistä. Me olemme hyvin läheisessä yhteistyössä sekä Pakistanin että Intian lähettiläiden kanssa. Eh, minä pelaan tennistä eh, jälkimmäisen kanssa vielä. Ja sitten kysyttiin vielä eh, budjetin kautta lisäresursseja. Miten Kabulin pankkikriisi aiheuttaa tai vaikuttaa tähän? Me olemme asettaneet tiettyjä ehtoja myös ja minä itse neuvottelen siinä Euroopan unionin puolesta. Olemme puhuneet afgaaneille hyvin selvästi. Me kanaloimme, kanavoimme tätä tukea budjetin kautta ja siinä tarvitaan selkeää, hyvää, kunnollista julkisen budjetin hallintaa ja karsai ja muiden pitää olla tässä hallinnassa. Ja sitten nämä toimittajat. En halua tässä mennä yksityiskohtiin. Tämä on asia, joka tapahtuu koko, jota tapahtuu koko ajan Afganistanissa. Ja täällä kysyttiin myöskin, romanialainen parlamentin jäsen kysyi 2011 vaiheesta silloin, kun sotilasjoukot vähenevät. Jos ymmärsin oikein, hän tarkoitti varmasti Eupolia, koska sotilas, sotilastoimet ovat Rasmussenin vastuulla. Hän on täällä aivan kohta, mutta siviilipoliisi, niiden määrää lisätään että vähennetään siten, kun näemme, että siirtymäprosessi tapahtuu. Kiitos. Kiitos paljon erityislähettilälle, kiitos kaikille kollegalle. Naton no, pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen tulee tänne näillä hetkillä ja me pidämme ihan pienen pienen tauon. Jatkamme kello 16. Eh, haluaisin vielä kiittää mielenkiinnosta Afganistania kohtaan. Varmasti tulevaisuudessa minua auttaa suuresti, kun täytäntöön pannaan EUn toimintasuunnitelmaa eh, Kabulissa. Kiitos. Bene, cari colleghi, se gentilmente prendete posto. Hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan paikoillenne. Naton pääsihteeri on tullut joukkoomme. Hän on varsin täsmällinen, kuten voitte todeta, ja me pyrimme olemaan yhtä esimerkillisen täsmällisiä aloitamme välittömästi tämän istunnon ja pyrimme näin noudattamaan aikataulua. Teidän kaikkien nimissänne kiitän pääsihteeri Rasmussen ja siitä hän otti vastaan kutsumme osallistua tähän tämän alivaliokunnan kokoustyöskentelyyn. Meidän, meidän väliset suhteemme EUn ja Naton välillä ovat hyvät. Tässä uudessa ympäristössä elämme nyt. Siinä on kaksi tekijää, jotka ovat uudistaneet uutta toimintaympäristöä. Meillä on Lissabonin sopimus ja sen voimaanastuminen kaikkea, mitä se tuo mukanaan eurooppalaiselle politiikalle, turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa kysymyksissä myös meneillään oleva keskustelu. Itse teidän omassa järjestössänne siellä luodaan uusia strategisia linjauksia kokonaisvaltaisesta globaalistrategiasta, painopistealueista ja mitkä ovat NATOnin niin interventiomuodot muodot tulevina vuosina. Te tiedätte varsin hyvin, että tämän päivän tilanne on erityislaatuinen. Meillä on eurooppalaisia kansallisia parlamentaarikkoja täällä salissa. Meillä on myös huomattavia korkeatason edustajia puolustus maailmasta. Meillä on jäsenvaltioiden äh, parlamenttien ja muiden instanssien korkean tahon edustajia täällä paikalla, joten voimme käydä varmasti varsin antoisaa mielipiteiden vaihtoa keskustelua tilanteesta, jossa kansalaisetkin ovat edustettuina. Te tiedätte hyvin, että minä ja koko EU, me jaamme yhdessä paljon Naton kanssa. Mehän haluamme ensisijaisesti edesauttaa vakautta ja turvallisuustilannetta parantaa meidän alueellamme ja myös naapurimaissamme. Tilanne on kuitenkin aika erilais, erikoislaatuinen, koska 27 jäsenvaltiota, niin sieltä, siitä suurin osa on myös jäsenjärjestönä Natossa. Osallistuvat usein siviili- ja sotilaasoperaatioihin Naton kanssa. Riittää, kun mainitsee vain muutamia erityistapauksia, jotka ovat tärkeitä kuvaavia Kosovo ja Afganistan ensimmäisinä tämä tosiasia, tilanne, jonka kanssa nyt elämme, ja Lissabonin, voimaanastumi, Lissabonin sopimuksen voimaanastuminen, jossa puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, Nämä ovat meille pohdinnan aiheita. Me haluamme löytää uusia, tehokkaampia yhteistyön muotoja. Haluamme myös löytää uutta synergiaa ja täydentäviä toimenpiteitä Naton ja EUn välillä. tähän viitattiin äsken. Teidän edustamanne järjestö läpikäy muutosprosessia. Siellä määritellään, linjataan uudestaan painopistealueita, toiminta, sen, sen omaa toimintamuotoa. Halu, olemme varsin uteliaita, kiinnostuneita kuulemaan, mitkä ovat nämä linjaukset, mitä, mitä ovat nämä muutokset, joita tulette esittämään järjestönne instansseille 14. lokakuuta on tarkoitus järjestää kokous ulkoasiaministereiden kanssa. Kiitos jo tässä yhteydessä ja tässä vaiheessa siitä, että olette jo tulleet aiemmin keskustelemaan kanssanne kesäkuussa. Olette aina valmis avoimen vuoropuheluun ja varmasti tämä tapahtuu tämä, nyt samassa hengessä tämä alkava keskustelu suhteet parlamentin ja Naton välillä ovat myös varsin mielenkiintoiset ja odotamme kuulevamme myös niistä jotakin. Ja tämä meidän ja teidän välinen yhteistyönne voisi jatkaa ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Olkaa hyvä pääsihteeri. Monsieur le Président, tout d'abord je voudrais vous remercier pour... Hyvää puheenjohtaja, haluaisin ensiksikin kiittää teitä tästä lämpimästä vastaanotostanne ja tästä erittäin miellyttävästä johdannosta. Olen aivan erityisen iloinen, kun voin olla täällä uudestaan Euroopan parlamentissa ja puhua teille se, puhua sekä, samalla sekä Euroopan parlamentin jäsenille kuin myös kansallisten parlamenttien edustajille. Minä halusin tulla tänne keskustellakseni kanssanne Uh, ja pyytämään teitä tukemaan minun kunnianhimoista tavoitettani, eli vahvistaa yhteistyötä EUn ja Naton välillä sillä tavalla, että se olisi todella kouriin tuntuvaa. Näiden 10-15 viimeisen vuoden aikana NATO ja EU ovat läpikäyneet syvälle käyviä muutoksia. EU aivan viimeisenä Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen myötä EU on tänä päivänä monialainen toimija ja se on tunnustettu kansainvälisellä näyttämöllä mukaan lukien puolustuskysymykset, koska EUhan ähm, vie läpi yhtä aikaa useita siviili- ja sotilasoperaatioita eri alueilla oman alueensa ulkopuolella. Tämäin, tämä tiiviimpi interaktiivinen toiminta EUn ja Naton välillä on tullut strategiseksi välttämättömyydeksi. Haluaisin ihan ensiksi sanoa muutaman sanan järjestöstäni, jota minulla on etuoikeus johtaa. Tänä päivänä Nato on aivan erilainen kylmän sodan Natosta, mutta totta kai periaatteet, perusperiaatteet eivät ole muuttuneet. Pohjois-Atlantin puolustusliitto, tiukka sitoutuminen kahdenkeskiseen puolustukseen, kaikkea hyökkäystoimenpidettä vastaan. Siihen ovat kaikki jäsenvaltiot sitoutuneet samoine arvoine, joita silloin oli ja jotka meillä ovat samat arvot tänä päivänä. Nyt kun hyväksytään uusi strateginen konsepti Naton huippukokouksessa, jonka me tulemme pitämään marraskuussa Lissabonissa, tulee olemaan tärkeä etappi Naton, tai siis Pohjois-Atlantin liiton muotoutumisessa. Tämä uusi strateginen periaate tulee olemaan meidän näkemyksemme, meidän visiomme, meidän äh, punainen lankamme, meidän opaskirjasemme tulevalle kymmenvuotiskaudelle. Ja sitä tullaan jatkamaan, sillä tiellä tullaan kulkemaan eteenpäin, kun me haluamme antaa uutta dynamiikkaa allianssille. Se on Naton strategia, joka on yhtä kertaa toteutettavissa ja samalla myös kestävä. Tässä yhteydessä minä annoin eilen, erin, tekst, eilen tekstiluonnokseni Naton jäsen, jäsenille jäsenet neuvottelevat, hioavat tätä lopputekstiä lähiviikkojen aikana. Strateginen konsepti perustuu neljälle eri pilarille. Ensinnäkin puolustus ja turvallisuus 2000-luvulla meidän sitoumuksemme yhteiseen puolustukseen artiklassa 5 on kiveen hakattu ja me tulemme tukemaan sitä sovelialla sotilaallisella toiminnalla. Me määrittelemme myös, millä tavalla puolustamme uusia uhkia vastaan, kuten kyberhyökkäykset, joukkotuhoaseet, ohjukset, terrorismi – ja eh, energiavarastojen varastoihin puuttuminen. Toisekseen kriisinhallinta sen sijaan, että reagoidaan kriisin seurauksiin sen jälkeen, kun väkivalta on syntynyt. Meidän on oltava aktiivisempia, kun me ennalta ehkäisemme ja hallitsemme, hallinnoimme näitä kriisejä varhaisessa vaiheessa. Tämä vaatii, että me aktivoimme ja koordinoimme, toimimme paremmin toisten organisaatioiden kanssa, jotka ovat mukana kriisin hallinnassa. Tätä me kutsumme kattavaksi lähestymistavaksi. Meillä täytyy olla oikeanlaiset suhteet ja kyvyt. Voidaksemme tehdä näin? Kolmanneksi, millä tavalla NATO voi edistää kansainvälistä vakautta meidän on vahvistettava kumppanuuttamme Euroopan unionin kanssa ja tulen keskustelemaan vielä myöhemmin näistä ehdotuksistani. Naton kumppanuuspolitiikka muiden valtioiden kanssa on ollut menestystarina. Ja meidän tulisi rakentaa tälle menestykselle kehittämällä enemmän vuoropuhelua ja enemmän yhteistyötä koko maailman kautta maiden kanssa, jotka jakavat meidän tavoitteemme rauhanomaisista kansainvälisistä yhteyksistä, ja tähän kuuluu muun muassa Intia ja Kiina. Samanaikaisesti meidän on laajennettava äh, niiden aiheiden piiriä, joista keskustelemme kumppaneittemme ja muiden järjestöjen kanssa, kuten esimerkiksi YK kanssa. Ja lopuksi tämä neljäs elementti uudessa strategiakonseptissa on Naton muutos ja uudistus. Uudistuminen on jatkuva prosessi eikä mikään kertaluontoinen tapahtuma. Tässä nykyisessä ympäristössä tämän strategisen konseptin täytyy sisältää se, millä tavalla saamme enemmän turvallisuutta aikaiseksi puolustusbudjeteistamme. Viimeisten vuosien aikana olemme edistyneet siinä, että joukkomme ovat enemmän paremmin käytettävissä, mutta liian monet meidän joukoistamme ovat jumissa. Ne ovat kalliita, ne ovat oikeastaan kylmän sodan jäänteitä ja ne eivät ole sellaisia, mitä me tarvitsemme. Ja tämän asian on muututtava. Haluaisin valottaa yhtä erityistä asiaa, jolla tulee olemaan avain rooli Lissabonin huippukokouksessa. Ajatellen näitä uhkia, mitä, mitä ohjukset aiheuttavat, meidän täytyy luoda tällainen Naton ohjustorjuntajärjestelmä tai kyky, ja sitä kautta me sitten voisimme laajentaa nykyistä ohjuspolitiikkaamme, joka tällä hetkellä koskee vain osaa. Laajentamalla tätä me voisimme parantaa ohjuspuolustuskattavuuttamme myös meidän muihinkin maihin, niin että koko tämä ohjauspuolustusjärjestelmä olisi territoriaalinen. Se on tavoitteena. Mitä sitten tulee tähän kattavaan lähestymistapaan? Tämän päivän monimutkaisessa, ää, äh, monimuotoisessa uhkien maailmassa tarvitaan tällaista äh, kattavaa lähestymistapaa, johon äh, kuuluu taloudelliset näkökulmat, sotilaalliset näkökulmat ja ne tukevat toisiaan. Natolla on omat ää, voimansa ja samoin on EUlla ja myös muilla esimerkiksi kansalaisjärjestöillä on omat vahvuutensa. Ja jotta nämä vahvuudet edistäisivät toinen toistaan, meidän täytyy toimia yhdessä ja suunnitella ja koordinoida aina silloin, kun se on järkevää. 1990-luvulla, kun NATO pyrki lopettamaan Balkanin konfliktin, me toivoimme, että saataisiin aikaan nopeasti EUn ja Naton yhteistyötä. Hyvän alun jälkeen ikävä kyllä emme ole kyenneet laajentamaan tätä koskemaan esimerkiksi turvallisuuskysymyksiä. Ja mistä tämä johtuu? Yksinkertaisesti sanottuna tämä johtuu myös siitä, että kansalliset käsitykset tästä Naton ja EUn yhteistyöstä vaihtelevat. Jotkut maat pitävät strategista kumppanuutta Naton ja EUn kesken poliittisena prioriteettina, ja sitten on muita valtioita, jotka ovat vielä epäröiviä ja argumentoivat, että lähempi yhteistyö saattaisi heikentää näiden kahden instituution itsenäisyyttä tai horjuttaa niiden asemaa. Ne, jotka ovat tässä epäröiviä, niin haluan vahvistaa heille, että NATO kunnioittaa EUn autonomista päätöksentekomenettelyä ihan samalla tavalla kuin NATO, NATOlla on oma päätöksentekomenettelynsä. Sen lisäksi tällainen laaja strateginen kumppanuus merkitsee sitä, että molemmat kumppanit toimivat samalla tasolla. Ja tämä on edellytys luottamukselliseen suhteeseen. Viimeisen kahden vuoden aikana Molempien järjestöjen jäsenet ovat tehneet koko joukon ehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa yhteistyötä ja lähentää sitä. Minusta meidän pitäisi rakentaa tälle ja viedä EUn ja Naton välinen yhteistyö korkeammalle tasolle seuraavilla kolmella avainalueella. ensinnäkin Euroopan unionin ja Naton on käytävä säännöllisiä keskusteluita kaikilla tasoilla, kaikissa yhteisissä turvallisuuskysymyksissä Tänään me olemme siinä ikävässä tilanteessa, että NATO ja Euroopan unioni eivät virallisesti kykene keskustelemaan tärkeistä asioista muuta kuin Bosniasta. Huolimatta siitä tosiasiasta, että me jaamme lukuisia yhteisiä turvallisuusintressiasioita. Toisekseen EUn ja Naton on tehtävä läheisempää yhteistyötä operaatioissa – me olemme yhä enemmän samoilla näyttämöillä ja meillä on samat tavoitteet, kuten esimerkiksi tänä päivänä Kosovossa, Afganistanissa ja Somalian rannikolla. Ottaen huomioon ne eri välineet, mitä meillä on käytettävissämme, meidän lähestymistapojemme täytyy olla toisiaan täydentäviä. Ja tämä vaatii uudenlaista koordinaation tasoa. Kolmanneksi, meidän täytyy saada enemmän vastinetta puolustusmenoille. Annan yhden esimerkin. Meidän täytyy varmistaa, että kehitämme yhteisen lähestymistavan työssämme, kun me pyrimme työskentelemään tällaisten esimerkiksi tienvarsipommien ja muiden räjähteiden parissa, jotka ovat johtaneet hyvin suuriin siviiliuhrien määrään Afganistanissa. Minä uskon, että yhdessä me voisimme vähentää päällekkäisyyksiä ja käyttää voimiamme paremmin. Jotta pääsemme yli poliittisten ongelmien, minä olen ehdottanut kaksi jakoista lähestymistapaa, kun tapasin EUn puolustusministerit Palma de Mallorcalla viime helmikuussa. Toisaalta kaikki EU-jäsenvaltiot, niiden pitäisi pystyä osallistumaan Naton ja EUn väliseen yhteistyöhön. Tämä on yksi puoli asiasta. Sitten toisaalta taas EUn pitäisi vahvistaa omia suhteitaan liittolaisiin, jotka eivät ole EUn jäseniä poliittisissa ja sotilaskysymyksissä. Konkreettisesti otin esiin kolme seikkaa. Aivan ensiksi pitäisi ottaa paremmin mukaan ei-EU-liittolaiset yhteiseen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka toimiin. EUn pitäisi antaa Turkille kaikkinen turvallisuussopimus. Ja kolmanneksi vielä EUn pitäisi saada päätökseen myös järjestely Turkin ja EUn puolustus- yksikön kanssa. Minä olen tavannut EUn viranomaisia, esimerkiksi puhemies Busekin, useita eh, hallitusten eh, valtioiden päämiehiä ja minä olen tyytyväinen niihin päätöksiin, joita tehtiin pari viikkoa sitten. Odotan kovasti, että minä näen, odotan sitä, että korkea edustaja Ashton ratkaisee nämä ongelmat, jotka ovat olleet EUn ja Naton yhteistyön tiellä. Me tarvitsemme sitoumusta hyvin korkealla tasolla, jotta pääsemme eteenpäin ja erityisesti 21 jäsenmaata, jotka ovat kummassakin järjestössä, niiden pitää olla aktiivisessa roolissa, kun haetaan ratkaisuja. Aivan lopuksi olen tietoinen Euroopan parlamentin roolista, eh, kun halutaan lisää edistystä näihin asioihin. Siitä syystä odotan teidän tukeanne ja teidän eh, reaktiotanne näihin ehdotuksiin. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti eh, pääsihteerille erittäin yksityiskohtainen ja kattava oli tämä alustuksenne. Ja te pitäydyitte aikataulussa, joten meillä on pitkästi aikaa keskusteluun. Ennen kuin keskustelun käynnistämme, niin äh, annan puheenvuoron ystävälleni ja kollegalle, äh, joka on äh, turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnan äh, puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia, että olette paikalla täällä. Me pidämme erityisen tärkeänä tätä vuoropuhelua Naton kanssa. Äh, erittäin hyvä, että olette paikalla usein täällä ja tällä tavoin voimme parantaa näiden kahden äh, elimen välistä yhteistyötä. Minulla on pari epämiellyttävääkin kysymystä. Aivan ensimmäinen koskee näitä kuuluisia eh, siviilikapasiteetteja. Eh, ja minun mielestäni tämä on hiukan ristiristaista, eh, kun uudistetaan rakenteita, budjettia, henkilöstöä. Naton pitää toimia rinnan tässä. Miten onnistutaan tämän tässä haasteessa, kun halutaan laajentaa Naton siviilitoimintakapasiteettia, vaikka samaan aikaan rakenteita uudistetaan. Minä tiedän, että teillä on varmasti budjettiongelmia edessänne. Ja toinen kysymys liittyy sitten tähän viimeiseen ulottuvuuteen, eli Turkkiin. Totta kai tiedämme kaikki, että poliittinen vuoropuhelu sitä tarvitaan EUn ja Naton välillä. Tehän otitte esiin juuri kaikki nämä ongelmat, joita edessämme on Kosovossa, Afganistanissa. Ainoastaan vuoropuhelulla eh, voimme päästä eteenpäin. Bosniassa se ei riittänyt, joten eh, nämä myönnytykset, joita voidaan Turkille eh, antaa yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa, onko kyse siitä, että äh, nämä myönnytykset auttavat äh, parantamaan äh, suhteitamme. Ja minä olen huomannut, että usein Turkissa ulkopolitiikka on ristiriitaista suhteessa näihin tähän solidaarisuusnäkökohtaan. Ja tietenkin vahvistettu vuoropuhelu Turkin kanssa ja se on kuitenkin aika haastava. Grazie, presidente eh, Kiitos puheenjohtaja Donjon. Donjon. Ennen kuin käynnistämme varsinaisen keskustelun, haluan toivottaa tervetulleeksi opiskelijaryhmän 70 opiskelijaa, jotka opiskelevat puolustuspoliittista tutkintoa. He ovat täällä läsnä sallissa. Minulla on paljon puheenvuoropyyntöjä. Jälleen kerran pyydän, että ette ylitä niitä kuuluisia kolmea minuuttia, joista sovittiin aamupäivällä, että kaikki saisivat puheen, että pääsihteeri ehtii vastata kaikille. Annan puheenvuoron edustaja Chorkaskille joka edustaa Bulgarian puolustusasianvaliokuntaa. Уважаеми господин председател, господин генерален секретар. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa pääsihteeri, kiitoksia siitä, että saan mahdollisuuden käydä vuoropuhelua tänään tässä e, parlamentin iltapäiväkokouksessa. Tähän mennessä meillä on ollut mahdollisuus kommentoida EUn e tilannetta ja sitä, miten se on toiminut Afganistanissa. Tämä on yksi hankalista kysymyksistä. Eh, se, mitä kuulimme erityisedustajalta, EUn eh, Afganistanin edustajalta, eh, se osoittaa, että meidän ponnistuksemme keskittyvät siihen, että vahvistetaan siviiliinstituutioita ja tarjotaan varoja, jotta saadaan kehitettyä toimiva hallintojärjestelmä ja toisaalta taas Naton, Naton sisällä avaintekijä on Yhdysvallat ja siellä taas keskitytään poliisivoimien ja sotilasvoimien koulutukseen, jotta ne voisivat ottaa hallintatehtävät tai tehtävät hallintaansa myöhemmin. Miten te näette mahdollisuuden koordinoida EUn ja Naton asemia ja Mm, hakea eh, kumppaneita, jotta saadaan eh, vietyä päätökseen tämä konflikti Afganistanissa. Eh, viimeksi puhuimme myös Pakistanista, mutta minun kysymykseni liittyy Venäjän osallistumiseen. Medvedev järjesti muutama kuukausi sitten tapahtuman ja minun edeltäjäni Lord Robertson oli keskustelemassa tuossa tapahtumassa ja sieltä selvisi, että nyt on allekirjoitettu paljon sopimuksia Venäjän ja Naton jäsenvaltioiden välillä niin, että annetaan tukea Venäjän kautta, käytävien kautta, eikä nyt ole mitään sopimusta saatu aikaan Naton ja Venäjän välillä koskien valmiutta osallistua tähän, eh, nyt kun meillä on ratkaisevat vaiheet Afganistanin konfliktin osalta. Kiitos. Kiitos. Edustaja Lisek, varapuheenjohtaja, tulvarisuusalivaliokunnan puheenjohtaja. Kiitos paljon pääsihteeri, Natohan on tae ja takuu meidän turvallisuudemme. Sehän on todellisuutta monille maille maailmassa, ei ainoastaan Euroopassa. Hyvä pääsihteeri, minä haluaisin esittää teille kysymyksen niistä koskee niitä maita, jotka eivät koe olonsa turvalliseksi, eivät tunne olonsa täysin turvalliseksi, koska eivät ole Naton jäseniä, vaikka vuosien aikana Mm, aikaisempien vuosien aikana nämä maat ovat ilmaiset toiveensa osallistua Naton toimintaan. Ajattelen tässä Georgia ja Ukrainaa. Tilanne näissä maissa on monimutkainen useista syistä johtuen, mutta haluaisin kuitenkin esittää seuraavan kysymyksen. Miten te aiotte ottaa vastaan Ukrainan presidentin tekemän päätöksen, joka lykkää jonnekin hamaan tulevaisuuteen Ukrainan mahdollisen jäsenyyden Natossa? Mehän tiedämme varsin hyvin, että tilanne ei ole mitenkään helppo. Siellä on erilaisia voimia, valtakeskittymiä Ukrainassa ja heillä on erilaiset näkemyvät. Julia Timoshenkon liike, eh, ryhmittymä, entisen pääministerin pääministeri halusi jatkaa neuvotteluja mahdollisesta NATO-jäsenyydestä tulevaisuudessa. Meillä on myös Georgia, jossa tilanne on äärettömän monimutkainen poliittisesti vuoden 2008 konfliktin jälkeen, mutta Georgiastahan ei ole epäilystä sen suhteen, jos ajattelemme yhteiskuntaa tai poliittisia puolueita. Hallituspuolueet ja oppositiopuolueet, me tiedämme mitä ne ovat, kaikkihan ovat lähes yksimielisiä siitä, että Georgia haluaa osallistua aktiivisesti Naton toimintoihin. Miten te näette tämän tilanteen? Miten te arvioisitte nämä näkymät Georgian kannalta? Eh, Kiitos. Monet muut kollegat ovat jo ilmoittautuneet tänne puhuja puheenvuoropyyntölistalle. Alan nyt vähän supistaa teidän puheenvuoronne kahteen minuuttiin. Olen todella pahoillani, mutta näin on pakko toimia, koska meidän pitää olla nyt äärimmäisen tarkkoja tämän aikakautaulun suhteen. Herra Tsingeris, joka edustaa Liettuan Seimasta. Olkaa hyvä. Uh, dear Secretary General, actually... Arvoisa pääsihteeri, olimme hyvin uh, tyytyväisiä, että lähetitte tämän avainasiakirjan myös paikallisille parlamenteille ja olemme valmiita yhdessä teidän kanssanne hyväksymään tämän yhteisen strategian. Mutta uudet Naton jäsenvaltiot ja unionin uudet, Euroopan unionin uudet jäsenvaltiot työskentelevät vielä Naton läsnäolon parissa meidän alueillamme. Toki me olemme iloisia, että mainitsitte tämän viidennen kohdan ja Naton tärkeimmän tehtävän Mutta millä tavalla me sitten toimimme yhteisellä maaperällä? Me liityimme vasta muutama vuosi sitten ja me tarvitsisimme tavallaan vahvempaa läsnäoloa teiltä. Meidän pitäisi kehittyä eteenpäin. Mihin toimenpiteisiin pitäisi ryhtyä, että teidän läsnäolonne olisi näkyvämpi, erityisesti Baltian alueella? Meillä on vain yksi lentoyksikkö, meidän lentotukikohta meidän alueellamme. Millä, miten sitä voitaisiin vahvistaa ja miten sitä saataisiin pysyvä? Kiitos, herra Tsingaris. Sen jälkeen Koppa, Mad, Rova Kopa, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia herra Rasmussen. Haluaisin äh, seurata Danjani kommentteja ajatuksista siviilitoimista, että kehitytään enemmän siviilikapasiteettia ja kriisinhallintoa. Useimmat Euroopan parlamentin jäsenet ovat sitä mieltä, että tässä tarvitaan päällekkäisyyttä, koska EU on äh, toimija, äh, tärkeä toimija tässä asiassa. Missä määrin teidän mielestänne pitäisi avata keskustelu, joka johtaisi EU ja Naton äh, kumppanuuteen siviili- ja sotilastoimissa? Millä tavoin EU ja sen jäsenvaltiot voisivat tarjota tukeaan siviilitoiminnassa, kun toimitaan samoilla kriisialueilla. Ja tässä yhteydessä ottaisin esiin sen, että Euroopan parlamentti on sillä kannalla, että eh, lähempi yhteistyö ei eh, saisi, eh, sen ei saisi mitenkään häiritä EUn kehitystä tässä asiassa ja myöskään jäsenvaltioiden kehityskulkua tässä. Kiitos Rova Koppa. Ja annan puheenvuoron Niofitule, joka edustaa Kyproksen parlamenttia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Te sanoitte ihan selvästi itsekin, te korostitte sitä ja pääsihteeri sanoi sen myös. Meidän pitää yhdistää voimamme, jotta voimme parantaa yhteistyötä EU ja Naton kanssa Lissabonin sopimus huomioon ottaen. On ihan itsestään selvää, että ongelmia on EUn ja Naton välisissä suhteissa. entinen Yhdysvaltain ulkoministeri Madeleine Albright teki analyysin ja ja teki yhteenvedon asiantuntijatyöryhmän tekemästä arvioinnista ja hän teki arvioinnin Naton strategiasta. Minä viittaan nyt tähän raporttiin ja tiedän, että hyvä yhteistyö on olisi, täysimittainen yhteistyö olisi todella tervetullutta olisi keskeistä saada se toimimaan hyvin, jotta ja, ja e, Naton jäsenvaltiot ja muut jäsenvaltiot toimisivat kaikki kukin omilla tantereillaan täysin avoimesti. Minä haluaisin tiedä, mitä Naton pääsihteeri on tästä mieltä tästä Row Albrightin tekemästä raportista. Annan seuraavan jälkeen puheenvuoron Rouvan Janakolle kaksi minuuttia. Euroopan parlamentti. Kiitoksia kovasti pääsihteeri, että tulitte tänne paikalle tänään. Minulla on pari lyhyttä kysymystä aivan ensiksi. Mitkä ovat todelliset uhat rauhalle? Ja eh, millaisena NATO ne näkee? Toiseksi Afganistanista. Me olemme nähneet, että kun katsotaan, miten demokraattiset instituutiot toimivat, se ei oikein toimi hyvin Afganistanissa. Oletteko sitä mieltä, että NATO voi koskaan lähteä Afganistanista pois ja Afganistanin järjestelmä toimiiko se vai ovatko meidän yrityksemme turhia? Kiitos rouva Janakolle. Edustaja Arlakki, kaksi minuuttia. Tässä on kyse esittelijästä Afganistanin Euroopan parlamentin ulkoisen vasikunnan. Thank you very much. Pääsihteeri, kiitos. Tämä on toinen kerta, kun kuuntelen teitä tässä valiokunnassamme. Ja täytyy sanoa, että minä kunnioitan teidän intohimoanne, kun te yritätte osoittaa, että NATO on tärkeä, NATO on, oikeutettu, olemassaolo on oikeutettu. Välillä te olette vakuuttava, välillä ette. Ensimmäinen kysymys. Kyberterrorismi suurena uhkana, johon me tarvitsemme NATOa puolustamaan meitä. No, vakuuttakaa minut nyt ensinnäkin siitä, että kyberhyökkäykset ovat niin vaarallisia, ja toisekseen, että me tarvitsemme NATOa puolustamaan meitä tällaisilta hyökkäyksiltä. Toinen kysymys. Naton sotilaallinen komentaja viime viikolla Afganistani on esittänyt uusia suuntaviivoja siitä, millä tavalla käytetään 40 miljardia dollaria vuodessa. Petreus sanoo muistiossaan, että käytämme hyvin paljon näitä varoja joka että näitä varoja käytetään esimerkiksi korruptioon ja se heikentää meidän toimintaamme Afganistanissa. Minä ja 19 muuta parlamentaarikkoa esitimme komissiolle suullisen kysymyksen, johon emme ole saaneet vastausta. Olen iloinen ja arvoistan Naton nopea, nopeita reaktioita mutta et, mistä oli kysymys? Oliko tämä nyt sattuma vai minkä, miten, minkä vuoksi te näin nopeasti toimitte? Grazie, onorevole Arlacchi. La parola Kiitos, edustaja Arlak. Sen jälkeen herra Mao. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä pääsihteeri, kiitos teidän puheenvuorostanne. Kolme kommenttia, kolme kysymystä. Ensimmäinen on seuraava öö, tämä uhkakuva, siitä tehty analyysi on se, sellainen, että NATOhan on tässä nyt ottamassa haltuunsa kaikki ongelmat, mitä voi ikinä tulla esiin poliittisella kentällä, on puhuttu energiasta, kyberhyökkäykset, ilmasto, turvallisuus, elintarviketurvallisuus, mutta tämä on aika paradoksaalinen tilanne, että tämmöinen puolustus- ja turvallisuusjärjestö ryhtyy ottamaan nyt hoitaakseen kaikki poliittisen kentän ongelmat. Toinen kommentti, te viittasitte ennaltaehkäisevään toimintaan Millä oikeutuksella? Mikä on teidän legitimiteettinne kansainvälisessä mielessä? ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Kuka antaisi Natolle tämän oikeutuksen toimia ennaltaehkäisevästi? Kolmas kysymys. Te otitte esille ulkosuhteet, samanaikaisesti suhteet EUn kanssa, EUn ja Naton väliset suhteet EU on tällä hetkellä äh, antamassa itselleen hyvin voluntaristisessa mielessä ulkosuhteille lisää painoa. Miten te näette Naton roolin tässä? Äh, EUn ja, EU ja Naton suhteet, kun EU on tässä tällä hetkellä antamassa itselleen enemmän liikkumatilaa tai ottamassa enemmän paikkaa tässä ulkosuhdejärjestelmässä, organisaatiossa. Eli ulkosuhdehallinto ollaan uudestaan luomassa Lissabonin sopimuksen myötä. Kiitos pääsihteeri vielä kerran siitä, että annoitte joitakin selvennyksiä. Voitte antaa vielä jotain lisää selvennyksiä näihin minun kysymyksen asetteluihin. Kiitos, herra Mau. Edustaja Kellam, kaksi minuuttia. Euroopan parlamentin edustaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa pääsihteeri, minä haluaisin kiittää teitä eh, virkistävästä, eh, selkeästä puheestanne. Sitä tarvitsemme. Kollegat mainitsivat täällä jo eh, kyberhyökkäykset. Kun tällaisia tulee, onko mahdollista toteuttaa Naton yhteinen vastaus, niin kuin tapahtuisi sotilashyökkäyksen osalta? Onko mahdollista toimia tai rakentaa yhteistä kyberstrategiaa, koska me tiedämme, että vastauksen pitää tulla sekunneissa tai sen osissa. Toiseksi Euroopan parlamentti on selkeästi puuttunut Naton liittolaisten ja EUn jäsenten tiedusteluyhteistyöhön ja miten se menee eteenpäin, onko se mahdollista. Haluaisin muistuttaa teitä myös täydentävyydestä, että olisi lisää täydentävyyttä Naton ja EUn jäsenten välillä. Euroopan parlamentti on ehdottanut, että kaikki EUn jäsenvaltiot olivatpa ne Naton jäseniä tai ei, heidän pitäisi osallistua EUn ja Naton välisiin kokouksiin. Onko se mahdollista? Kiitos. Kiitos edustaja Kelam. E, rouva Löysin, kaksi minuuttia. Kiitokset herra Rasmussen. Myös minua ilahduttaa se, että teillä oli mahdollisuus tulla tänne ja että saan esittää teille kysymyksiä. Kaksi näkökulmaa josta te jo puhuitte. Ensinnäkin olen yrittänyt ymmärtää helmikuu 2010 suosituksia liittyen Naton ja EUn yhteistyöhön. Syyskuun huippukokouksessa Catherine Ashton julkaisi tällaisen luettelon siitä mitenkä nopeutetaan yhteistyötä. Ja että tämän täytyisi tapahtua sen, näiden suositusten mukaisesti, jotka NATO ja EU ovat tehneet helmikuussa 2010. No miten nämä suositukset nyt ovat? Ovatko ne julkisia ja jos ei, niin miksi ei? Toinen kysymykseen liittyy joukkotuhoaseisiin, jotka te mainitsitte. Liittyy liittyen USAan äh, ydinaseiden sijoitteluihin, niin äh, äh, Saksa, Saksan puolustusministeri on aiheesta puhunut ja te olette ehdottaneet, että, tuhat, että 2020 tehtäisiin jonkin näköinen sopimus näistä joukkojen vetämisestä tai siitä, että niiden maaperällä on ydinaseita. Mutta eikö tämä ole jokaisen maan itse päätettävä asia? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Neits, kaksi minuuttia. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia kovasti pääsihteeri oikein. Suuri ilo saada nähdä teidät täällä. Jälleen kerran tervetuloa tänne parlamenttiin ja tähän parlamenttien väliseen kokoukseen. Te esititte meille äh, luonnostelut siitä, mikä on uusi äh, Naton strategia mahdollisesti. Täytyy sanoa, että ymmärtääkseni äh, nyt painotetaan sitä, että rakennetaan siviilikapasiteettia, mutta samaan aikaan EU ja jäsenvaltiot kovasti kamppailevat, jotta saadaan yhdistettyä voimat, jotta omat sitoumukset täytetään, kun puhutaan siviilitoimista. Joten ähm, haluan varoittaa teitä siitä, ettei kannattaisi äh, rakentaa päällekkäisyyksiä, koska nyt jo äh, sitoumukset on vaikea täyttää. Ja sitten äh, suhteista Venäjän kanssa. Jotkut edelliset puhujat sanoivat suoraan tai epäsuorasti tai viittasivat joskus vaikeisiin naapuruussuhteisiin tai siihen, että Venäjä on naapurissa. Niinpä Naton ja Venäjän välinen suhde on myös kriittinen suhde. Miten näette sen kehittyvän tulevaisuudessa? Kiitos. Kiitoksia edustaja Neitz. Seuraavaksi herra Kiitos. Mukava nähdä teidät toista kertaa täällä pääsihteeriparlamentissa. Luonnollisesti minä tuen parempia EUn ja Naton suhteita, koordinaatiota ja myös sitä, että ei olisi päällekkäisyyksiä. Minä olen eh, tämän parlamentin NATO-valtuuskunnan varapuheenjohtaja. Olen huomannut eh, viime kuukausina enemmän hyvää tahtoa eh, meppien läsnäoloon kuin aikaisemmin. Kysymykseen liittyen ensinnäkin, miten ratkaistaan Turkin veto liittyen parempaan yhteistyöhön suhteiden YUTPn ja Naton kesken Kypros-kysymyksessä? Ja toinen, millä tavalla voisimme tukea rauhanomaista kehitystä saarella? Toisekseen Länsi-Balkan. Vaikuttaa siltä, että Naton laajentuminen ja EUn laajentuminen on mennyt tässä ristiin. Esimerkiksi Albania on jo on jo Naton jäsen, mutta se ei ole saanut edes EUn viisumiliberalisointivapautusasemaa. Serbia on, mutta se ei ole lähelläkään Naton jäsenyyttä. Joten aika jännä, että tässä mennään tällä tavalla ristikkäin eri nopeutta. Ja hyväksyisittekö te sen, että Afrikan sarvi, siellä on päällekkäisyyksiä UNAFORin ja Naton toimien kesken? yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka olisi ehkäpä tuolla parempia, että saisimme siihen mukaan esimerkiksi Intian. Ja sitten mitä taas tulee Naton suhteisiin Venäjän kanssa, joka ei ole suhtautunut mitenkään positiivisesti siitä, että jotkut maat liittyvät NATOon, mutta se itse haluaisi samoin. Nyt tässä on ilmoittanut, että myös myös EU kuuluisi sen tavoitteisiin ja että EU pelkää Naton sekä EUn laajentumista. Edustaja Schulz, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Herra pääsihteeri, kiitokset teidän lyhykäisestä NATO-strategiaesittelystänne ja näistä viidestä pilarista. Te puhuitte strategisesta kumppanuudesta EUn ja Naton kesken. Minusta äh, me tässä äh, nyt äh, tätä pitäisi miettiä hieman tarkemmin, koska meillä on kumppanuuksia Valko-Venäjän, Ukrainan kanssa, Venäjän kanssa neuvotellaan strategisesta kumppanuudesta ja seuraavaksi Turkin kanssa strategisesta kumppanuudesta. Eikö olisi vahvempaa kvalitatiivisesti puhua jonkinnäköisestä laadullisesta turvallisuusliitosta tai yhteistyöstä? Ja mikäli on kysymys sitten strategisesta kumppanuudesta, miten arvioitte sitten mahdolliseksi strategisen kumppanuuden Venäjän kanssa? Mitä mieltä te olette eh, Volker Ryen, entisen Saksan puolustusministerin lausunnosta siitä, että hän voisi hyvin ajatella, että Venäjä olisi Naton jäsen? Mutta eh, vaikuttaa siltä, että tätä on ihan oikeasti mietitty. Miten pitkälle te olette päässeet omissa strategioissanne tähän? Miten pitkälle eh, te olette miettineet eh, tosissanne Naton itälaajentumista? Onko tällä mitään merkitystä ylipäätään teidän uudessa konsepteissanne? Haluaisin vain tähän selkeyttä. Mitä mieltä te olette Medvedin eh, ehdotuksesta uudesta turvallisuussuunnitelmasta Euroopalle ja sitten siitä, että Venäjä mahdollisesti siitä tulisi Naton jäsen? Kiitos. Edustaja Schulz. Edustaja Landsbergis, kaksi minuuttia. Uh, kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa pääsihteeri, kiitoksia teidän uh, tulostanne ja yhteistyöstänne EUn kanssa. Haluaisin kysyä teiltä sitoumuksista, Venäjän sitoumuksista. Uh, asia tuli pöydälle sen jälkeen, kun Obama tuli valtaan Yhdysvalloissa. Eh, nyt eh, sen jälkeen on puhuttu paljon eh, sanottu, että halutaan sitoa Venäjä rauhanrakentamisprosessiin mukaan. Teidän kokemuksestanne, teillä on kokemusta näistä asioista. Onko nyt mitään mahdollisuutta, että vakuutetaan Venäjä siitä, että akta sun servanda ja tosiaan sitoumukset pitäisi täyttää eikä enää vain pilkata. Onko mahdollista saada Venäjä todelliseksi luotettavaksi kumppaniksi, joka tarkoittaa sitä, että kun NATO puhuu, niin se puhuu kumppanin mahdollisen jäsenen kanssa. Ja sitten toinen ei edes halua olla luotettava. Tästä esimerkkinä Kaukasus. Kiitos edustaja Landsbergissä. Rouva Gomez, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos pääsihteeri, kun olette täällä jälleen. Uskotteko te, että Naton strategisen konseptin tarkistus on, että se on muuttanut sitä liittyen sen doktriiniin liittyen joukko tuhoaseisiin ja ydinaseisiin. Ajatellen esimerkiksi, mitä Bush aikoinaan Prahan puheessaan sanoi. Ja mitä tulee tähän kyberhyökkäyksiin, uskotteko te, että artikla 5 sisältää reaktion myös kyberhyökkäykseen? Uskotteko te, että tämä uusi lähestymistapa kriisien ennaltaehkäisemisessä yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, että se merkitsisi myös sitä, että, että tämä sotilasliittouma on muuttumassa. Ja voiko pääsihteeri kertoa äh, näistä Afganistanin selektiivisistä tavoista? Voisitteko te kertoa USAlle, että ne eivät ole ainoastaan kansallista lainsäädäntöä vastaan, vaan äh, siinä tapetaan siviilejä ja se saattaa vainota Naton joukkoja haamuna vuosikymmenten jälkeen. Kiitos Rova Gomes. Näin. Tämän, olemme käyneet tämän keskustelukierroksen läpi. Sen jälkeen kollega Weingold. Kiitoksia. Kiitoksia pääsihteerille. Te puhuitte uusista uhista ja tämä on herättänyt paljon kiinnostusta. Minä, kuten monet muutkin, ovat sitä mieltä, että Naton pitää osoittaa hiukan itsekontrollia tässä, kun pitää katsella uusia uhkia. Nämä ovat enimmäkseen sellaisia uhkia, joita esiintyy sellaisessa maailmassa, jossa on kulttuurisia, uskonnollisia eroja. Minä haluaisin muistuttaa teitä, että te itse olette edesauttanut eh, näitä eh, väärinkäsityksiä, koska teillä oli tietynlainen näkemys Tanskassa julkaistuista sarjakuvista eh, tai pilakuvista. Minä olen sitä mieltä, että Naton pitäisi kunnioittaa luovuutta, mutta sen pitäisi pysyä puolustusjärjestönä. Sen pitäisi välttää vaara, että se ymmärretään globaaliksi poliisiksi. Nyt on toinenkin vaara olemassa. Mainitsitte sen itsekin. Ajatus globaalista ohjustorjunta kilvestä. Tätä ajatusta ei koskaan ole hyväksytty Naton ratkaisuna. Meidän pitää olla tässä äh, varovaisia. Meidän täytyy äh, antaa äh, poliittiselle päätökselle etusija. Ja lopuksi vielä haluaisin kysyä teiltä, voitteko kuvitella NATOa niin, että sillä olisi rakentava rooli siinä, että haetaan rauhanomaisia ratkaisuja lähi koska siellähän useimmat uhat ovat. Grazie, onorevole Weigel. Kiitos edust- herra, herra Weingold. Voin todeta, että pääsihteeri tekee koko ajan muistiinpanoja eh, eri puhujien eh, puheista ja hän tekee muistinpanoja kirjaa kysymykset ylös ja varmasti hän on yhtä täsmällinen vastauksissaan. Kiitoksia kovasti. Erittäin relevantit eh, kysymykset täältä tulivat. Haluan pyytää anteeksi heti etukäteen, että minun täytyy vastata hyvin lyhyesti, jos me haluamme saada päätöksen, päätöksen tämän kokouksen ajoissa. Ensinnäkin herra Danjean koskien siviilitoimintoja ja nämä ovat, asiat ovat tulleet muutenkin esiin. Haluan vahvistaa teille, että arvioimme nyt tällä hetkellä sitä, että perustetaan pieni siviilitoimintayksikkö NATOon. Ei välttämättä haluta sitoutua siviilitoimiin itse, vaan pyrimme siihen, että voimme toimia rajapinnassa muiden järjestöjen kanssa, YK, EUn, ja Maailmanpankin, Aasian kehityspankin kanssa ja muiden toimijoiden kanssa, jotka voivat edesauttaa eh, siinä, että eh, rakennetaan siviilirakenteita ja kehitetään niitä. Tämä asia on opittu Afganistanissa muun muassa, mutta myös Kosovossa tämä tuli esiin. Meidän pitää parantaa omaa kykyämme eh, toimia yhteistyössä siviilijärjestöjen ja instituutioiden kanssa. Tämä ei ole mitenkään ristiriidassa rakenneuudistusten kanssa, jossa NATOa pyritään virtaviivaistamaan päinvastoin. Me priorisoimme. Me leikkaamme ne turhat läskit pois ja meidän pitää mielestäni vahvistaa uudestaan yhteistoimintaa siviilikehityksen ja sotilastoimien kesken. Mutta NATO ei ole tietenkään johtajana siviilitoimissa. Me haluamme kuitenkin tehdä parempaa yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Danjan kysyi minulta myös Turkki-asiasta. Minun mielestäni tässä ei mitenkään myönnytä kummankaan huolen edessä. Minun mielestäni osoittaa terve, tervettä järkeä, että me löydämme pragmaattisia teitä siinä, miten voimme parantaa EUn ja Naton välisiä suhteita. Minä olen ehdottanut pragmaattista äh, tietä. Siinä ei puututa äh, Kyproksen äh, mm, tunnustamiskysymykseen eikä liittymisneuvotteluihin EUn ja Turkin välillä, mutta Minun mielestäni me voisimme löytää kyllä pragmaattisia ulospääsyteitä, koska tällä tavoin voidaan vastata tiettyihin kysymyksiin, joita esitettiin tänään. Kyseessä on paketti ja osa tätä pakettia on se, että kaikki EU-maat, eh, e kaikki 27 jäsenvaltiota niiden pitäisi pystyä osallistumaan EUn ja Naton väliseen yhteistyöhön, mutta eh, vastapainona Euroopan unionin pitäisi mennä eteenpäin niin, että se ottaa huomioon myös toiveet, joita Naton jäsenet ovat esittäneet, eh, sellaiset, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä. Ja olen mm, maininnut turvallisuussopimuksen eh, Turkin ja EUn välillä. Mainitsin myös järjestelyn joka koskee Turkkia ja Euroopan puolustusvirastoa. Ja mainitsin myös sen, että eh, EU, ei EU-maat eh, tulisivat mukaan päätöksentekoon eh, operaatioihin, kuten Bosniassa. EU NATO on merkittävä tekijä myös Bosniassa, mutta Turkki ei ole mukana päättämässä ja meillä on 19 ei äh, EU-maata. Ja päästämme nämä, äh, nämä 19 maata mukaan nyt. Loppujen lopuksi EU pitää tehdä omat päätöksensä, mutta se ei äh, sisällä sitä tekijää, että me otamme mukaan ei-jäseniä tähän päätöksentekoon. Minä todella toivon, että voimme päästä eteenpäin näissä näissä asioissa tuohon suuntaan. Ja sitten herra Sukaskin kysymys. Me teemme kaikkemme, jotta voimme koordinoida EUn ja Naton välistä yhteistyötä äh, Afganistanissa. Äh, Kabulissa meillä on erityisedustajia. Arvostan kovasti sitä, että EU on nimittänyt erityisedustajansa ja hän tekee läheistä yhteistyötä Naton äh, siviiliedustajan kanssa, samoin kuin YK erityisedustajan kanssa ja kaikki äh, tekevät yhteistyötä ISAF-liittouman äh, kanssa. Kaikki äh, nämä henkilöt tuntevat toisensa. Meillähän on tässä varsinainen Dream Team. Lissabonin kokouksessa me kokoonnumme, kutsumme EUn osallistumaan ISAF-huippukokoukseen itse olen kutsunut Van Rompuyn ja puheenjohtaja Barroson osallistumaan ISAF-huippukokoukseen ja Kaski halusi, että Venäjä osallistuu vielä enemmän Afganistan toimiin. Venäjä antaa helikoptereita Afgaani, Afganistanin armeijalle – ja tällä hetkellä me harkitsemme yhteistyötä Venäjän kanssa. He antavat ehdotuksensa, me tutkimme sitä. Itse asiassa Venäjä on jo nyt antanut transito mahdollisuuden joukoillemme Afganistanissa. Me teemme yhteistyötä myös huumeiden vastaisessa kampanjassa. Ja sitten herra Lisek. Minä tapasin Ukrainan presidentin äh, Kovicin äh, mm, viime viikolla ja minä äh, kunnioitan täysin Ukrainan hallituksen päätöstä, joka koskee suhteita NATOon. Minun täytyy painottaa vielä, että NATOn lähtökohta on se päätös, joka tehtiin 2008 Bukarestin kokouksessa. Siellä sanottiin, että Ukraina ja Georgia tulevat Naton jäseniksi, jos he niin haluavat ja täyttävät tietyt vaatimukset, mutta näiden maiden pitää itse päättää, haluavatko he hakea jäsenyyttä. NATO on vapaaehtoinen järjestö, joten minä kunnioitan aivan täysin Ukrainan päätöstä ja hekin eh, Ukraina, ukrainalaiset ovat sanoneet, että eh, nykyis, nykyinen yhteistyö tapahtuu Ukraina ja Naton välisessä komiteassa. Tässä haluttiin myös Naton läsnäoloa, näkyvämpää läsnäoloa liittolaisjäsenvaltioissa. Se on tärkeä osa meidän uutta strategista konseptiamme. Me, me siis aiomme näkyä enemmän kaikissa liittolaismaissa. Se tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä eri vaiheissa ja se tarkoittaa myös sitä, että tällä hetkellä NATO-maat toimivat Baltian maissa kiertävästi. Ja tämä on myös näkyvää läsnäoloa ja siinä osoitetaan solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken. Tässä puhuttiin, Rova Kopa puhui myös siviilitoimista. Minä vastasin tähän kysymykseen jo. Päällekkäisyyksiä ei tule. Tässä pyritään parantamaan meidän suhteitamme siviilijärjestöihin, jotka ovat vastuujärjestöjä näissä toimissa. Ja sitten Fidro olen aivan samaa mieltä asiantuntijaryhmän kanssa siitä, että yhteistyö EUn ja Naton välillä sen pitäisi tapahtua keskinäisen avoimuuden periaatteella, Johon sitä minäkin painotin. Yhteistyö kahden järjestön välillä on yhteistyötä kaikkien näiden järjestöjen jäsenten välillä. Ja sitten Rova Tinakku, mitkä ovat todellisia uhkia, kysyitte minulta eh, tämän päivän maailmassa. Eh, minun mielestäni eh, perinteiset tavanomaiset uhat eivät ole pahimpia, vaan meillä on uusia uhkia. Terrorismi, ohjushyökkäykset ja itse asiassa voisin nimetä jopa maan. Iran, Iranilla on käytössään ohjuksia, jotka voivat, äh, joiden kantama yltää Eurooppaan, joten äh, tämä on todellinen uhka. Ohjusiskut, terrorismi ja äh, kyber uhka. Se ei ole mitään teoriaa. Kolme vuotta sitten näimme Virossa internethyökkäyksen. Nämä ovat uusia uhkia ja haasteita ja me aiomme parantaa omaa kykyämme puuttua näihin uhkiin. Herra Alaci kysyi, minkä tähden nämä Naton pitäisi hoidella tätä kyberturvallisuutta. Minun täytyy sanoa, että tähän asiaan Naton pitää puuttua, koska tällaiset kyberhyökkäykset ovat todellinen uhka meidän sotilas, sotilaalliselle kapasiteetillemme. Ne ovat uhkana koko yhteiskunnalle ja NATO. NATOlla on käytössänsä suunnitteluvälineistöä, logistiikkaa ja erilaisia rakenteita, joiden kautta saadaan tehokkaat puitteet, joiden eh, avulla voidaan puuttua kyberhyökkäyksiin. Meidän täytyy kuitenkin kehittää tätä ulottuvuutta tulevina vuosina. Tämä on sellainen alue, jossa voisimme hyötyä lähemmästä yhteistyöstä Euroopan unionin kanssa. Ja vielä rouva Jenaku, eh, hän kysyi lähteekö NATO koskaan Afganistanista. Eh, me sanomme, että kyllä vaan ehdottomasti, mutta kysymys on vaan milloin että annetaan vastuu takaisin afganistanilaisille eh, siirtymäprosessissa. Toivon, että se alkaa ensi vuonna ja me olemme tukeneet presidentti Karsain tavoitetta, että Afganistanin turvallisuusjoukot ottaisivat vastuun 2014 vuoden loppuun mennessä koko Afganistanin alueella. Minä odottaisin, että Afganistan että joukkomme jäävät Afganistaniin vielä sen jälkeen, kun tehtävä päättyy. Olisimme tukea antamassa ja meidän tavoitteemme on kuitenkin se, että afganistanilaisten pitää olla isäntiä omassa talossansa. Ja en voi antaa teille mitään tarkkoja päivämääriä, mutta totta kai NATO lähtee pois Afganistanista silloin, kun olosuhteet niin sallivat. Sitten herra Mahu kysyi minulta ennaltaehkäisevyistä toimista. Ja mitä oikeutusta meillä on ja onko tämä kansainvälisen lainsäädännön muotoista? No minä voin vakuuttaa, että NATO toimii aina täysin kansainvälisen lain mukaisesti ja YK on perussopimuksen periaatteiden mukaisesti. Ja meidän toimimme Afganistanissa toimi, perustuu YK-mandaatille, sama koskee Kosovaa, se perustuu YK-mandaatille ja tällä tavalla me toimimme. Joten tuleva kriisin hallinta tulee tapahtumaan YK-periaatteiden mukaisesti. Arvost korostan sitä, että Euroopan unioni rakentaa nyt ulkosuhdehallintoa. Minä olen eh, saanut aikaan hyvät eh, suhteet eh, korkeaedustaja Ashtoniin samoin kuin muihin EUn toimielimeen. Itse asiassa toimin kaikkien toimielinten kanssa. Van Rompuyn, Barroson, Busekin, Ashtonin kanssa ja arvostan kovasti tätä vuoropuhelua parlamentaarikkojen kanssa. Joten minä uskon, että meidän tulisi nimenomaan toimia kaikilla tasoilla yhdessä. Edustaja Kelam, kyberasioista. Me kehittelemme juuri kapasiteettia, jolla voimme vastata, mikäli tarpeellista – tähän. Aihe on uusi. Meidän on todella kehiteltävä kapasiteettiamme sekä kansallisesti että EUn ja Naton tasolla. NATO-organisaationa siihen kohdistuu päivittäin hyökkäyksiä, joten meidän on todellakin parannettava meidän yhteistä puolustustamme. Edustaja Lösing, tämä oli hyvä kysymys liittyen Euroopan, Eurooppa-neuvoston äh, päätöslauselmaan ja että on viitattu suosituksiin, jotka EU ja NATO ovat laatineet. En itse asiassa tiedä, onko näitä suosituksia julkaistu EUn puolelta, mutta se on EUn päätös. Mutta voin vahvistaa, että olen saanut ihan konkreettisia ehdotuksia. Haluaisin kiinnittää huomiotanne myös siihen, että Eurooppa-neuvoston johtopäätöksissä sanotaan, että meidän tulisi mennä vielä eteenpäin näiden suositusten. Minä arvostan näitä ehdotuksia, joita olemme saaneet, mutta en usko, että ne tarjoavat tarvittavan perustan suhteidemme läpimurrolle, joten meidän on mentävä pitemmälle ja odotan keskusteluita korkea edustaja Ashtonin ja muiden EUn edustajien kanssa. Sitten ydinaseista. Tietenkin turvallisuuspolitiikkaan ja, ja ydinasepolitiikka ovat kansallisia kysymyksiä. Olemme sopineet Natossa, että päätös yhdessä valtiossa saattaa vaikuttaa päätöksiin toisissa valtioissa – ja sen vuoksi olemme sitoutuneet konsultaatioihin ennen kuin päätökset tehdään, ennen kuin ryhdytään minkäänlaisiin toimiin. Joten tässä on ihan selkeä konsensuksellinen henki Natossa, mutta painotan vielä, että loppumetreillä nämä päätökset ovat kansallisia päätöksiä. Mutta kyllähän Natokin voi päättää, että se tekee päätökset vain yhteistyössä muiden kanssa. Anemi Näits ja edustaja Schulz kysyivät Venäjästä ja miten meidän suhteemme kehittyvät. Tämäkin on hyvin tärkeä kysymys. Edustaja Schulz kysyi, voisimmeko me kuvitella, että Venäjä olisi tulevaisuudessa Naton jäsen. No, minun täytyy sanoa, että Naton sopimuksen artikla 10 sanoo, että liittouma voi kutsua minkä tahansa Euroopan valtion, joka kykenee tukemaan euroatlanttista turvallisuutta – Jos näin on, me voimme kutsua tällaisen maan jäseneksi. Tämä koskee kaikkia eurooppalaisia valtioita. Joten emme me jätä ulkopuolelle ketään. Tämän sanottuani en usko, että olisi mitenkään realistista Äh, olettaa näkevänsä Venäjää Naton jäsenenä. Eivät he ainakaan ole esittäneet jäsenyyshakemusta. Ja Venäjän äh, NATO-lähettiläs painotti sitä, että he eivät koskaan tule hakemaan jäsenyyttä. Mutta uskoakseni realistinen tapa mennä eteenpäin olisi kehitellä strategista kumppanuutta Naton ja Venäjän kesken. Koska Toki meillä on erimielisyyksiä ja kiistoja Venäjän kanssa Georgiasta ja muista asioista. Mutta hyvin selkeästi on myös alueita, jossa meillä on yhtäläiset intressit. Afganistan muun muassa on yksi niistä, mutta myös taistelu terrorismia, huumeita, merirosvoutta vastaan. Ja energia on myös yksi mahdollinen yhteistyöalue. Ja silloin kun meillä on samat turvallisuushaasteet, niin silloin me voimme tehdä yhteistyötä niillä aloilla. Ja mitä tulee ohjuspuolustukseen, kuten jo sanoin, se on todellinen uhka. Ja kun on todellista uhkaa, me tarvitsemme todellista puolustusta. Jos me päätämme kehittää NATO-perusteisen ohjuspuolustuksen, niin silloin kaikki, kaikkein järkevintä olisi ottaa mukaan myös Venäjä, koska se antaisi paremman kattavuuden, tehokkuutta ja poliittisesti myös, koska on hyvin selvää, että nämä ohjushyökkäykset eivät ole suoraan Venäjää vastaan, vaan mutta tässä olisi kysymys tällaisesta todellisesta turvallisuudesta – Vancouverista Vladivostokkiin ohjus, ohjuskusen vastainen suoja. Joten silloin me puhuisimme todellisesta turvallisuudesta, jolla on merkitystä ihmisille. Näin minä näen suhteemme kehittyvän. Edustajat Tanok kysyi Balkanista. Minun tehtäväni on nähdä kaikki Balkanin maat mukana Naton rakenteissa ja Euroopan unionissa. Aikataulut voivat olla erilaiset. Toki meidän täytyy kunnioittaa EU-eroja, joita meillä on, mutta NATO on tehnyt edistysaskelia me olemme antaneet Montenegrolle jäsenyysedellytykset samoin ehdoin kuin Bosnialle. Olemme valmiit aloittamaan jäsenyysneuvottelut Skopjessa heti, kun on löydetty molempia tyydyttävä ratkaisu nimikysymyksessä. Ja sama koskee Serbian tilannetta joten suhtaudun hyvin optimistisesti tulevaisuuden kehityskulkuihin Balkanilla. Sitten edustaja Gomes kysyi eh, ydinasestrategioista uudessa eh, turvallisuusstrategiassa. No, me neuvottelemme tästä uudesta turvallisuuskonseptista, mutta tasapaino tulee olemaan niin, että Yhtäältä meillä on tämä suuri visio ydinaseettomasta maailmasta ja samanaikaisesti kuitenkin sanomme, että niin kauan kuin ydinaseita on olemassa, niin me tarvitsemme ydinase, uskottavan ydinasepelotteen. Mutta sanotaanko näin, että ydinaseiden merkitys on vähenemässä. Kyberasiat saattavat Niistä saattaa tulla artikla 5 alainen asia, ei koskaan tiedä. Natossa rakenne on sellainen, että meidän sopimuksemme mukaan mikä tahansa, kuka tahansa liittolainen voi pyytää tai voi pyytää konsultaatioita, mikäli maa tuntee olonsa uhatuksi artikla 4 mukaisesti. Ja mikäli konsultaatiot johtavat sellaiseen johtopäätökseen, että on ryhdyttävä toimenpiteisiin, silloin siitä saattaa tulla tällainen artikla 5 toimi. Joten potentiaalisesti kyllä. Sitten vielä lopuksi edustaja Weigel. Ei. Natosta ei tule globaalia poliisia. Ei totisesti. Mutta meidän on myös ymmärrettävä, että mikäli meidän pitää tehokkaasti suojella kansalaisiamme nykymaailmassa, silloin meidän täytyy myös vastata uusiin haasteisiin ja uhkiin tehokkaalla tavalla. Tämä koskee myös terrorismia ja mahdollisesti iskeä terroristeihin sen alkulähteillä, kuten Afganistanissa. Joten emme me ole mikään globaali poliisi, vaan kysymys on siitä, että territoriaalinen puolustus on tehtävä tehokkaaksi kansalaisillemme ja alueillemme. Ja sitten vielä lopuksi lähi -Itä. On hieman ennenaikaista luonnollisesti keskustella tässä vaiheessa mistään kansainvälisten joukkojen roolista lähi kun ei ole minkäänlaista rauhansopimusta. Mutta voidaan kuitenkin miettiä asioita ja olkaamme optimistisia – ja olettakaamme, että mahdollisesti saadaan aikaan rauhansopimus. Siinä tapauksessa me tarvitsemme kansainvälisten joukkojen läsnäoloa valvomaan ja seuraamaan tätä rauhansopimusta. Voisimmeko sitten ajatella Natolle siinä roolia? En tiedä. Mutta tähän asti meidän vastauksemme on ollut se, että mikäli saadaan aikaan rauhansopimus, mikäli osapuolet pyytävät meiltä apua ja mikäli YK antaa mandaatin tällaiselle toimelle, silloin NATO liittolaisineen on valmis harkitsemaan asiaa. Tämä on meidän kantamme tällä hetkellä, mutta ensimmäinen askel on nyt kuitenkin se, että pitäisi saada aikaan rauhasopimus ja siinä onkin puuhaa. Toivotaan parasta ja toivon, että os, toivotan osapuolille onnea ja menestystä, koska tämä konflikti on monien muiden jännitteiden ja konflikteiden äiti. Joten se olisi valtava lisä kansainväliselle rauhalle ja vakaudelle, mikäli tämä konflikti saataisiin ratkaistua. Kiitos. Mm, Kiitos paljon pääsihteerille. Ennen kuin vedämme teemme loppuyhteenvedot ja ennen kuin päädymme kiitoksiin, puheenjohtaja Danjean varmastikin haluaa käyttää puheenvuoron, niin äh, minä haluaisin tässä ottaa esille uudestaan asian, jonka kuurin herra Lisikiltä. Pari viikkoa sitten minulla oli mahdollisuus tavata Georgian presidentti, joka kävi pikavierailulla Brysselissä. Herra Lisik, te varmasti teette mietinnön tästä aiheesta, että voisitte sanoa tästä muutaman sanasen pääsihteerille, miten, tämä, miten nämä Georgian väliset suhteet etenevät. Um, yes indeed. Niin tosiaankin minä mainitsin Ukrainan ja mitä tulee Georgiaan, niin lähtökohtamme on aivan sama. Nimittäin se päätös, jonka teimme 2008 Bukarestin huippukokouksessa, NATO päätti tuossa eh, kokouksessa 2008, että Georgia, Georgiasta tulee Naton jäsen, totta kai eh, se, eh, sillä ehdolla, että se täyttää vaatimukset ja nyt 2008 elokuussa ennen tapahtumia perustimme eh, NATO Georgia eh, ryhmän ja meidän yhteistyömme eh, perustui poliittisen tason kokouksiin ja Georgialla on selkeitä NATO-pyrkimyksiä ja me edelleen autamme Georgiaa tarvittavissa uudistuksissa, kun siellä pyritään yhteiskuntaa kehittämään ja sitä paitsi tämän viikon perjantaina minä olen menossa Bilisiin ja käyn poliittisia keskusteluja poliittisten johtajien kanssa Georgiassa. Tämä on vielä toinen osoitus siitä, että olemme sitoutuneita Georgian asiassa. Minä ennustaisin, että yhteistyömme Georgian kanssa kehittyy. NATO-Georgia-komission puitteissa. Kiitos paljon pääsihteeri vastauksestanne. Kiitos kaikista muistakin vastauksista, joita kuulimme vastikään, jotka ne olivat hyvinkin täsmällisiä ja selkeitä. Me, meillä on, on ollut oikea kysymysten kirjo ja tulva. Tänä iltapäivänä vasta sitten varsin mallikkaasti niihin. Ja meillä ei ollut varma ehkä riittävästi aikaa, mutta toivottavasti tämän päivän keskustelu se. Minä ainakin koin sen tehokkaaksi ja hyödylliseksi ja nyt me ehkä ymmärrämme paremmin, mitkä ovat meidän vastuualueemme ja mitkä ovat ne haasteet, joihin tullaan törmäämään ja muutokset, jotka ovat odotettavissa Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen, kun tarkastellaan EUn ja Naton yhteistyötä ja uutta politiikkaa. Ajatukset kulkevat omaa latuaan ja omaa tahtiaan ja voisin ehkä tulkita tuntojanne, jos sanon näin, että pääsihteerin tekemä työ, mutta teidän tiedotteenne, tiedottamisenne EUlle ovat olleet hyviä. Te olette aina hyvin täsmällinen, tehokas ja hyvin avoin. Eiväthän asiat pääty tähän, eivät asiat pääty tähän. Kyllä varmasti tulee lisää kysymyksiä, mutta se tapa, niissä ne puitteet, missä me tapaamme, on hyvinkin kannustavaa ja rohkaisevaa. Kiitos paljon ja toivottavasti tapaamme pian. Ennen kuin kansallisten parlamenttien kollegat jättävät meidät, haluan kiittää heitä heidän läsnäolostaan, yhteistyöstään, panoksestaan ja toivotan teille hyvää kotimatkaa. Toivottavasti nämä lentoongelmat eivät, lakko-ongelmat eivät vaikeuta kovin paljon teidän paluumatkaanne. Kiitos.